So, liebe Kolleginnen No niin, hyvät kollegat, tervetuloa oikein lämpimästi meidän valiokuntamme kokoukseen tänä iltapäivänä. Meitähän on täällä jo aika paljon paikalla, mutta saattaapa tänne valua vielä lisääkin ihmisiä. Eli hyväksymmekö esityslistan? Ei vastalauseita hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoituksia. Viime viikolla ilahduttavaa kyllä syntyi kompromissi biotsit. Werk, was kasvinsuojeluaineista. Ja neuvosto hyväksyi tämän, me olemme siitä hyvin iloisia. Ja nyt meillä on vielä sellaisia kolmonen ja vi, jotka ovat neuvottelun alla. Meillä on valiokunnassa tarkastus Wolfgang Klings, tai muutos ei ole, Wolfgang Klings ei ole enää varajäsen, Sergei Kosek on hänen tilallaan. Tervetuloa, Sergei Kosek. Sitten on muutamia uutisia, jotka ovat pikemminkin hankalia tai arveluttavia. Nyt on suuri raportti siitä, että myös tämä finanssikriisi uhkaa ympäristön suojelua. Nyt on kuilu olemassa myös kolmannelle maailmalle luvattuissa tuissa. Eli meidän täytyy vielä laittaa sinne lisää rahaa sen jälkeen, kun 2012 rahoituskehys on hyväksytty. Sitten komissio on tehnyt tutkimuksen siitä, mikä liittyy siihen, että jos ei noudateta EUn ympäristölainsäädäntöä, esimerkiksi terveyssektoria tämä koskee, koska jäsenmaat eivät aseta täytäntöön EUn säännöksiä, joista ne ovat itse päättäneet. Kuulittekin varmaan, että maailman ympäristöneuvoston raportti ääri sään ääriilmiöistä, joita saimme 2011, olemme saaneet tämän vuoden aikana todistaa kaikissa, maan, kaikissa katastrofeja, tulvia, myrskyjä ja kuivuutta on esiintynyt. Sitten tulemme ensimmäiseen suureen kohtaan ja olen erityisen iloinen siitä, että voin toivottaa tervetulleeksi meidän komissaarimme eli herra Potocnikin. Sydämellisesti tervetuloa herra komission jäsen tänne ympäristövaliokuntaan. Me olemme hyvin kiinnostuneita teidän ö, ähm, aloitteistanne ja tänään keskustelemme resurssitehokkaasta Euroopasta. Tiekartta, jonka olette tästä laatineet, on keskustelun aiheemme ja tämä osuu hyvin, koska me olemme jo innokkaasti saaneet aikaan asiasta mietinnön, josta keskustelemme sitten heti perään. Brandi on, ollut, on esittelijänä siinä. Mehän olemme ympäristönsuojelussa jo oppineet, että tarvitsemme energiatehokkaan Euroopan, ja tästä on selkeä silta näihin muihin resursseihin, joita me käytämme liikaa. Ja tämä lippulaiva-hanke oli erittäin tarpeellinen ja olemme hyvin iloisia siitä, että se on mukana Eurooppa 20, EU 2020 strategiassa ja nyt myös siitä, että meillä on nyt tiekartta, konsepti, käsite, jonka avulla voimme työskennellä tämän teeman parissa. Olkaa hyvä, voitte esitellä tämän tiekarttanne. Thank you, uh, dear chairman, ladies and gentlemen. On... Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät valiokunnan jäsenet. aloitan nyt tällä, tämän valiokuntaviikon, nimittäin huomenna olen vetomusvaliokunnassa, keskiviikkona teollisuusvaliokunnassa. Emme ehkä petivaliokunnassa keskustele samoista asioista, mutta teollisuusvaliokunnassa keskustelemme aivan samasta asiasta, eli resurssitehokkuudesta. Ehkäpä jotkut asiat myös vetomusvaliokunnassa tähän liittyvät. Aloitan Viktor Hugoa lainaamalla – hänen erästä toteamustaan tässä lainattiin. Ja resurssitehokkuus on aina ollut yksi toimikauteni tärkeimmistä asioista ja olen pyrkinyt tämän viimeisten kuukausien aikana edistämään resurssitehokkuutta yliopisto, tiedemiesten, kansalaisjärjestöjen, ministeriöiden ja yritysten keskuudessa. Nyt on todella aika, että tähän kiinnitetään huomiota. resurssitehokkuus on todellakin tarpeen, mutta uskon, että kyseessä on myös tilaisuus. Sen pitäisi lisätä innovatiivisuutta ja luoda aitoja suuntaviivoja, vaikuttaa myöskin yritysten päätöksiin ja muuttaa meidän jokapäiväistä elämäämme kestävyyttä, resurssitehokkuutta kohden. Puhun täällä tietoisten henkilöiden keskuudessa te tiedätte, mistä resurssitehokkuudessa on kyse, eikä teitä tarvitse vakuuttaa siitä, että tämä on oikea tie. Tehän jo työstätte valiokunta-aloitteista mietintöä, Kerbarandin mietintöä, mutta tärkein tehtävämme onkin vakuuttaa muut sekä toimielinten sisällä että niiden ulkopuolella. Täytyy esittää perusteelliset argumentit ja myös luoda konkreettisia toimenpidesuunnitelmia siitä, miten me voimme viedä Eurooppaa kohti resurssitehokkaampaa tietä. Etenemissuunnitelman puitteissa me enemmän menemmekin siihen suuntaan, että me kysy enää miksi, vaan kysymme miten. Nyt se, kun viime kuukauden aikana seitsemäs miljardis henkilö syntyi tähän maapalloon, se muistutti meitä siitä, että maapallolla on yhä enemmän ja enemmän ihmisiä. Näin ollen myös elintarvikkeiden tarve kasvaa 2020 vuoteen menossa noin 70 prosentilla, mutta 60 prosenttia pääasiallisista ekosysteemeistä, jotka ovat tähän asti meille luonneet näitä elintarvikkeita, eivät enää voi toimia kestävästi tulevaisuudessa. Me tarvitsemme vuoteen 2050 mennessä kolme kertaa enemmän resursseja joten meillä ei ole vaihtoehtoja, niin kuin yleensäkin. Meidän täytyy kiinnittää huomiota resurssien käyttöön tai talous ei voi kasvaa. Myös hinnat ovat nousseet. Öljykriisi oli merkittävä tämän vuosituhannen alussa. Ja kyse on te- todellisuudesta, joka tulevien vuosikymmenten aikana vaikuttaa talouteemme ja erityisesti se vaikuttaa pienten ja keskisuurten yritysten elämään. 87 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä odottaa, että resurssikustannukset nousevat jatkossa. Teollisuusyrityksissä 40 prosenttia ovat jo resurssikustannukset tällä hetkellä. Hyödykkeiden hinnat nousevat ja me luonnollisesti jollakin tavalla tähän puutumme, mutta tämä kaikki vaikuttaa myös ympäristöön. Kunnolla toimivia markkinoita ei voi olla olemassa, jos ei ole kalastusta, puhdasta vettä, puhdasta ympäristöä. Meidän täytyy poliitikkoina varmistaa se, että elintärkeät ja arkaluonteiset resurssit tulevat käyttöön niin, että luodaan kunnolliset toimintaedellytykset ja kiinnitetään käyttöön huomiota. Meidän täytyy siis kiinnittää huomiota resurssitehokkuuteen ja antaa selkeitä signaaleja kuluttajille ja yrityksille. On tehtävä oikeat päätökset ja investoinnit sekä mietittävä elintapojamme. Mitä sitten täytyy muuttaa? Miten pääsemme eroon suurista esteistä, jotka estävät kuluttajia ja yrityksiä kulkemasta tuohon suuntaan. Miten saamme sellaisia innovaatioita aikaiseksi, joita tarvitaan tietyillä aloilla? Miten vihreiden tuotteiden kysyntää lisätään esimerkiksi sisämarkkinoilla? Me pyrimme etenemissuunnitelmassa vastaamaan siihen, miten me tämän teemme. Te tiedätte, että tämä hyväksyttiin syyskuussa. Nämä asiat ovatkin minulle aivan esityslistan kärjessä. Ja ensiksi haluaisin muistaa, että tämä ei ole minun oma resurssitehokkuuden etenemissuunnitelma. Tämä on komission kollegion hyväksymä etenemissuunnitelma. Meitä, meidän pitää miettiä sitä, miten me pääsemme näihin tavoitteisiin me olemme johtoasemassa. Tämä on myös mukana Eurooppa 2020 strategiassa, talouden uudistamisstrategiassa. Eli tämä tavoite on jo tunnustettu kestävä kasvu strategian alalla. Etenemissuunnitelmassa määritellään se, miten voimme edistää kestävyyttä myönteisillä sitoumuksilla. Ja haluaisin kertoa visiostamme. 2050 vuoteen mennessä EU on kasvanut sillä tavalla, että rajallisia resursseja hyödytetään ja myöskin maapallon sietokykyä noudat, kunnioitetaan ja voidaan tuottaa ja kuluttaa alhaisemmilla ympäristökustannuksilla ja Lisäksi luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja on suojeltu ja niitä on myös elvitetty, ennallistettu. Ensin täytyy saavuttaa 2020 vuodelle asetetut virstanpylväät meidän pitää miettiä, miten me elämme, mitä syömme ja miten liikumme. Miksi sitten näin on? Nämä kolme tärkeää alaa ovat, edustavat 87 prosenttia resu, käyttämistämme resursseista. Ja me tarvitsemme nyt välineitä. Me tarvitsemme esimerkiksi lainsäädäntöä vihreitä julkisia hankintoja varten – mutta ensi kertaa tässä on nyt selkeä toimintakehys, jotta voidaan ohjata poliittisia päätöksiä. Ensimmäistä kertaa nämä otetaan myöskin laajempaan kontekstiin talouden uudistamisohjelmassamme. Virstanpylväät vuodelle 2020 ja ensisijaiset tavoitteet ovat tärkeitä. me vaadimme, että 2020 mennessä lisätään tukia esimerkiksi jätteen kierrätyksessä ja myöskin kestävä elintarviketuotanto on ala, jota on tuettava. Näitä asioita ehdotetaan ensimmäistä kertaa. Lisäksi tässä elvytyssuunnitelmassa vaaditaan markkinaperusteisia välineitä kuusi, kuudes strategiamme, jotta saadaan hinnat markkinoilla oikaistua niin, että resurssiin kohdistuvat vaikutukset ja todelliset kustannukset näkyvät. Tässä täytyy kulkea oikeaan suuntaan. Uusilla politiikoilla pitäisi voida linjata eh, hinnat, joita ei määritellä markkinapaikoilla. Näitä ovat puhdas vesi ja puhdas ilma. Ja tämän takia elvytyssuunnitelmassa halutaan siirtyä verotuksessa siihen suuntaan, että verotetaan esimerkiksi resursseihin ja ympäristölle kohdistuvaa taakkaa. Täytyy myös antaa kannustimia kotitalouksille ja yrityksille, että ne käyttäisivät tehokkaasti resursseja. Jotta tällä ei ole kielteisiä vaikutuksia, meidän täytyy toimia sekä kysyntä- että tarjontapuolella. Tarjontapuolella on voitava edistää sitä, että tuotetaan enemmän vähemmillä kustannuksilla tai vaikutuksilla. Tähän liittyy erityisesti ekosuunnittelu. Kysyntäpuolella taas meidän täytyy luoda yksinkertaisemmat markkinat kestäville tuotteille, esimerkiksi tuotteille, joilla on Euroopan ympäristömerkkiä, jotka täyttävät tietyt kriteerit. Keskustelu parhaista tavoitteista ja indikaattoreista esimerkiksi yrityksen, yritysten tekemissä päätöksissä on vahvistumassa. Meidän täytyy päästä tästä prosessi, tässä prosessissa eteenpäin ja ulos, mutta emme ole vielä perillä. Etenemissuunnitelmassa edist- puhutaan indikaattoreista muun muassa materiaalejen, hiilen, veden ja maan osalta indikaattoreita jo ehdotetaan. Tarvitsemme myös muille aloille erityiset indikaattorit ja meidän täytyy myös esimerkiksi jätettä koskevien indikaattorien osalta viedä edistyä. Tässä se, mitä tähän asti olemme tehneet, mutta emme tietenkään jätä asioita tähän. Meidän täytyy edistää usean toimijan välistä toimenpidettä. On oltava tietyt tavoitteet. On sanottu, ettei kriisiä pitäisi olla hyödyntämättä. Kriisi voi antaa myös mahdollisuuksia tehdä joitakin poliittisia uudistuksia. Se voi antaa, mahdollistaa pääsyn ulos tietyistä äh, kielteisistä asioista. Ja näin ollen nämä asiat pitäisi ottaa mukaan talouden eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta myös kansallisella tasolla uudistusohjelmissa nämä ympäristöseikat huomioitaisiin. On voitava siis päästä eroon ympäristölle haitallisista aineista, verotusta on muutettava resurssien käytön suuntaan. Mutta meidän täytyy myös investoida vihreään teollisuuteen, eh, tuoda markkinoita, markkinoita vihreälle, vihreille tuotteille. Budget means... Budjettiin valtavirtaistaminen on luonnollisesti hyvin tärkeää. Luonnollisesti me aiomme jatkaa meidän Life Plus-ympäristöohjelmaamme. Mutta olemme aktiivisesti vihreyttäneet komission tekemiä ehdotuksia ja olen todella, eh, toi mielelläni kertoisin teille niistä yksityiskohtaisemmin myöhemmin, mikäli te haluatte, mutta tällä hetkellä sanoisin lähinnä, että eh, minä todellakin eh, arvostaisin teidän tukeanne tässä budjetin vihreyttämisessä. Hyvät naiset ja herrat, kuten näette, meillä on hyvin paljon työtä vielä tehtävänä. Minä luotan teidän tukeenne alusta loppuun ja erityisesti näiden erityisten ehdotusten kohdalla, joita tullaan tekemään minun mandattikauteni aikana. Päätän kertomalla pienen tarinan. Viime kuussa The Guardian-lehti pyysi lukijoita kirjoittamaan kirjoittamaan kirjeen tälle seitsemännelle miljardille vauvalle, ja minä kerron teille, mikä oli kaikkein paras viesti. Tervetuloa maailmaan, ja olen pahoillinen tästä sekasorrosta. Me olemme jättäneet sinulle planeetan, joka näyttävästi lämpenee ja ö, taistelee pystyäkseen hoitamaan kaikki asukkaansa. Emme ole oikein varmoja siitä, mitä tapahtuu, mutta sinun sukupolvesi saattaa olla pelastaja tai tuhoaja. Ottakaa selvää siitä, mitä tiedemiehet sanovat ja tehkää jotakin auttaakseni, vaikkakin se apu olisi vain pientä. Kiitos. Ja, äh, eh, eh, komissaar, Janis Potocnik, Kiitoksia herra komission jäsen Janis Potocnik. Kiitoksia paljon tästä esittelystä ja näistä perusteluista, miksi tarvitsemme resurssitehokasta Eurooppaan. Victor Hugon filosofiset sanat alussa eh, ja lopussa nämä seitsemännen, seitsemännen miljardin vauvan eh, syntymätoivotukset näiden välille. Eh, tämä on se jännä väli, johon tilanne tällä hetkellä jännittyy on tärkeää muistuttaa, että tämä on nimenomaan komission etenemissuunnitelma eikä pelkästään ympäristökomissaarin etenemissuunnitelma. Toisin sanoen tämä velvoittaa myös muita komission jäseniä, mikä on erittäin tärkeää, kun puhutaan budjetista ja tulevien vuosien budjeteista. Tarpeeksi resursseja täytyy generoida siinä määrin kuin se on EUlle mahdollista. Minusta on myös hyvä, että me otamme tämän myös eurooppalaisen ohjausjakson mittatikuksi. Voimme vuosi, vuoden jälkeen tutkia, menemmekö me parempaan vai huonompaan suhteen. Ja minua kiinnostaisi vielä, voisiko tämä seitsemäs ympäristön, ympäristöohjelma jollakin tavalla korreloida tämän etenemissuunnitelman ja muiden yksityiskohtien kanssa, joita meillä on vuoden 2020 suhteen. Me olemme hyvin kiinnostuneita tästä teemasta, joten annetaan sitten koordinaattorille puheenvuoro Richard Seba, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Wie gesagt, wenn die Zeit so kuten sanottu, jos aikaa on näin kortilla, niin voin puhua todella lyhykäisesti. Sinä olet puheenjohtaja. No, sinun tehtäväsi on myös huolehtia näistä puheajoista. Komission jäsen kiitokset tästä esittelystä, joka oli hyvin osuva analyysi. Tämän analyysin jälkeen, tai siis minä olen hyvin pitkälti samaa mieltä tästä analyysistä, mutta minusta tämä oli hieman pessimistinen. Ympäristöpolitiikassa pitäisi toimia positiivisemmin. Ja ainoastaan positiivisesti toimien löydämme oikeat poliittiset välineet ja osaamme niitä käyttää. Kuten te sanoitte, tämä ohjelma on koko komission siunaama – ja haluaisinkin kysyä, että miksi kun nyt puhutaan sisämarkkinoista ja tässä on mukana hyvin paljon sisämarkkina-aiheita, niin miksi tässä ei käytetä mieluummin asetusta välineenä? Tässä me hyväksymme paljon erilaisia direktiivejä ja jäsenvaltiot eivät niitä toimeenpane ja ovat hyvinkin kekseliäitä, kun he miettivät, että millä tavalla he voivat ohittaa tai kiertää nämä direktiivit meillähän on hyvin erilainen toimeenpanoaste eri jäsenvaltioissa ja sen vuoksi muistuttaisinkin komissiota siitä, että toimeenpanossa on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että jäsenvaltiot pitävät kiinni siitä, mitä on yhdessä sovittu. Ja me tiedämme, että asetus on kaikkein yksinkertaisen väline ja antaa samat mahdollisuudet oikeastaan kuin direktiivikin, mutta jäsenvaltiot eivät voi tätä kiertää. Joten eh, toimeenpanossa meillä on vielä aika paljon kiinni saatavaa. Sen lisäksi me odotamme yhä tätä direktiiviä, joka koskee biojätteitä. Komissiolla on ollut tästä hieman eri mielipide mutta tästä aiheesta on tullut yhä tärkeämpi. Mitä sitten tulee näihin komission ehdotuksiin liittyen vihreyttämisen, aluepolitiikan ja maatalouspolitiikan vihreyttämiseen, tämä oli suuri menestys. Nyt täytyy sitten katsoa, mitä meillä on jäänyt tästä käteen. Onko meillä tukia, jotka ovat negatiivisia ympäristölle? Onko ne lakkautettu Tämä koskee erityisesti vesisektoria, jos ajatellaan maataloutta, ja toivoisin, että me löytäisimme täällä ratkaisun tähän niiden maiden osalta, joissa on hyvin vähän vettä. Mitä tulee byrokratiaan, me odotamme teitä ehdotuksia ja odotamme, että te kuulette meitä ja että otatte huomioon meidän kantamme. Ja olen iloinen siitä, että te yhdessä meidän kanssamme haluatte löytää nämä oikeat välineet. No, meidän puoleltamme te saatte kaiken tukemme ja toivoisin todellakin, että eh, huolehtisitte siitä, että jäsenvaltiot pitävät kiinni sovitusta. Kiitos. Kiitoksia. Linda Commissioner, thank you for... Kiitoksia komission jäsen ja kiitos näistä ehdotuksista. Tuskinpa suurin osa ihmisistä täällä vastustaa teitä, koska me olemme ympäristövaliokunta ja tämä on meidän työtämme. Minua huolestuttaa se, kuinka pitkälle tämä viesti yltää komission sisällä. Meillähän on täällä neuvoston neuvotteluista Viinissä tuleva kollega, joka pitelee juuri päätään. Eli meillä on lainsäädäntöä esimerkiksi eh, elektronisesta jätteestä, mutta näyttää siltä, että me emme saa neuvostolta tyydyttävää vastausta. Me tie... Sitten tämä hiiliuudistus ja kalastusuudistus olisi mukava saada teiltä lisää yksityiskohtia siitä, mitä pääosastojen kanssa on puhuttu, että mikä todella tulee muuttumaan maanviljelys- ja kalastuspolitiikassa. Eli kuinka aktiivisia muut valiokunnat ovat ja kuinka aktiivisesti neuvoston kanssa keskustellaan, jotta uudistuksia voidaan tehdä. Te Mainitsitte tuon vauvan ja minä luin Financial Timesia tänä aamuna. He odottavat uutta fossiilisten polttoaineiden aikakautta, että ne laajelisivat taas. Joten minä mietin, mitä nämä uudet polttoaineet. Connie Hedegaard mentioned it, but how far have you got on your... Ja me parhaillaan tutkimme liuskekaasua. Mitä komissio tekee liuskekaasun tutkimisen hyväksi? nämä ovat tärkeitä. Minä tuolle vauvalle pitää myös kertoa, että me olemme se sukupolvi, joka tietää kaikesta tästä, mutta ei ole saanut tehdyksi oikein mitään, koska se on liian hankala. Sitten vielä yksi kysymys, johon et ehkä pysty tänään vastaamaan, liittyy kemikaaliin, jonka nimi on TCI tai TCE. Mitenkä se nyt olikaan? En nyt löydä sen koko nimeä trikoetyleeni. Sitä käytetään liuottimissa ja USAssa viime viikolla tuli julki tutkimus, joka liitti tämän kemikaalin hyvin voimakkaasti Parkinsonin tautiin. Ja tämä kemikaali menee nyt REACH-prosessin läpi ja tämä ympäristöajattelu pitäisi olla mukana nyt tällä hetkellä. Pitäisi lobata teollisuutta, jotta tämä ei menisi sallittujen kemikaalien listalle. En tiedä, oletteko tietoinen tästä Parkinsonin tautiin liittyvästä tutkimuksesta, mutta toivoisin, että kiinnittäisitte erittäin paljon huomiota tähän kemikaaliin ja minäkin voin tarjota lisää tietoa tästä aiheesta. Trikloetyleeni, se sen nimi oli, sanoi puheenjohtaja. Uh, commissioner will look after this. Trikloorietyleeni, anteeksi, tulkki korjaa. Chris Davis. My position on the speaking list with Mr. Gebrandi, for me. Vaihtaisin paikkaani Gerbrandin kanssa. Yeah, please. <laughs> yes, thank you, Chairman. <laughs> Kyllähän se passaa. Thank you, Chairman. You see how efficient we are in our time. Um, Kiitos puheenjohtaja. Näet, kuinka tehokkaita olemme ajankäytössämme. Haluaisin hieman viedä vielä eteenpäin sitä, mitä Linda McAven sanoi. Mehän olemme ympäristövaliokunta ja tuemme teidän ehdotuksianne energi- resurssitehokkuudesta. Mutta näistä ehdotuksista pitäisi päästä yksimielisyyteen myös muissa valiokunnissa muissa valiokunnissa, esimerkiksi talous- ja raha-asiainvaliokunnissa, koska tämä vaikuttaa niin monella tavalla myöskin talouteen. Täällähän joitakin lukuja aion esittää myöhemmin. Eli tämä on niin järkyttävää, että joku ajattelee, ettei meidän pitäisi käyttää resursseja tehokkaammin taloudellisista syistä. Me olemme tällä hetkellä syvässä talouskriisissä ja se näyttää pahentuvan, pahentuvan päivä päivältä aina kun lukee lehteä tai saa sen postilaatikkoonsa, niin uutiset ovat pahempia ja pahempia. Kuitenkin tie ulos tästä kriisistä voisi olla resurssitehokkuus ja kestävyys yleisesti ajatellen. Vain jos Euroopan talous jotta te- talous kehittyy niin, että resursseja käytetään tehokkaammin, pääsemme ulos tästä kriisistä ja meistä tulee kilpailukykyisempiä. Kysymykseni komission jäsenelle on seuraava. Tiedän, että hän on tästä yhtä mieltä, mutta kysyisin, että miten vakuuttuneita hänen kollegansa Euroopan komissiosta komissiossa on tästä. Minä olen kuullut sellaisia huhuja, että tätä etenemissuunnitelmaa oli tarkoitus lykätä, koska tällä hetkellä elämme kriisin alla, mutta itse asiassa meidän pitäisi vain nopeuttaa tätä elvytyssuunnitelmaa, koska olemme keskellä kriisiä. Voisitko siis kertoa, miten vakuuttuneita komission jäsenet yleisesti ja ehkäpä myöskin jotkut jäsenvaltiot ovat siitä, että meidän täytyisi käyttää resursseja paljon paljon tehokkaammin. Niin, kertonette meille, kuinka syvästi sitoutuneita ja vakuuttuneita kaikki komission jäsenet ovat. Sitten Anna Rosbach. Thanks, Chair. I think I'll try in English as well. Kiitos. Minäkin yritän puhua englantia. Tervetuloa komission jäsenelle. Olen kovin iloinen kuullessani, että komissio todellakin ihan yleiselläkin tasolla pitää tätä asiaa tär- tärkeänä ja huolehtii meidän resursseistamme. Tällä viikolla äh, tämä viikko on julistettu ruokahävikki äh, viikoksi. En tiedä, oletteko te tästä tietoisia. Ja huomenna me äänestämme EUn elintarvikeketjun tehokkuudesta. Me Äänestämme siis samasta asiasta ja olen todella tyytyväinen siitä, koska on hyvin paljon keinoja uusio käyttää jätettä. Sitä voidaan käyttää yleisesti tai se voidaan muuttaa biokaasuksi, polttoaineeksi aineeksi, ja tämähän on uudistuva energia. Ja minusta meillä on jo koko joukko koko lainsäädäntöä. Richard Seber puhui täällä uusien asiakirjojen puolesta. No minä en näe sitä minä ratkaisuna. Minusta meidän täytyy opettaa meidän lapsillemme, millä tavalla ollaan vastuullisia, kun ylipäätään käytetään resursseja. En tiedä, onko teillä mitään ajatuksia siitä, millä tavalla tämä voitaisiin palauttaa kansallisvaltioon, paikallisiin yhteisöihin. Kiitos. Thank you. And, uh, we are... Kiitoksia ja pyydän anteeksi huonosta, huonoa äänenlaatua. Me aina vain valitamme, eivätkä teknikot pysty tätä ongelmaa korjaamaan. Aikat, olkaa hyvä. For giving his... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komission ja sen Potocnik tästä etenemissuunnitelmaa koskevasta esityksestä. Varmastikin suurin osa meitä tässä huoneessa olemme hyvin tyytyväisiä tuohon etenemissuunnitelmaan, mutta tärkeää on tosiaan laajentaa tämä agenda muihin pääosastoihin, muihin maihin ja siitä täytyy voida tehdä olevassa olevaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Ja tämä on tietysti yksi niitä kysymyksiä, Tiedän, että olette miettineet näitä resurssitehokkuuden indikaattoreita osana eurooppalaista talouden ohjausjaksoa, koska silloin se liittyisi kiinteämmin Eurooppa-agendaan kokonaisuutena, kun meitä jo kiinnostaa se, mitä te mietitte suhteessa muihin pääosastoihin ja heidän, niiden kantoihin. Haluaisin, että vielä puhuisitte vähän tarkemmin siitä, mitä nämä indikaattorit oli. Tulevatko ne osaksi eurooppalaista talouden ohjausjaksoa, koska silloin niistä tulisi osa eurooppalaisia poliittisia ja silloin tämä resurssitehokkuus etenemissuunnitelma tulisi Euroopan agendan ytimeen. Toinen on tietysti verotuskysymys. Me tiedämme aina kun me puhumme laajasti veroista. Kaikki kannattavat sitä, että painopistettä siirretään työn verottamisesta resurssien verottamiseen, mutta kun konkreettisia politiikkoja sitten suunnitellaan, niin siitä ei enää kuullakaan mitään. Eli haluaisin kysyä, onko olemassa jonkinlaisia suunnitelmia esimerkiksi resurssiverotusdirektiiviksi tai muuksi vastaavaksi? Kolmas kysymys, joka on vieläkin konkreettisempi, liittyy biomassaan, joka on yksi meidän hyvin tärkeistä resursseista, meidän niukoista resursseista. Meillä ei ole kovin paljon politiikkoja tästä, mutta miten biomassaa käytetään energiajärjestelmässä? Sehän ei ole kaikkein tehokkain tapa käyttää biomassaamme. Sen jälkeen, kun sitä on käytetty eri tasoilla, se voidaan polttaa, mutta ennen kuin se poltetaan, niin olisi tärkeää käyttää se erittäin tehokkaalla tavalla. Ja minä tiedän, että me olemme luvanneet kestävyyskriteerit kiinteälle biomassalle tämän vuoden loppuun mennessä, mutta me emme ole vielä nähneet mitään ehdotuksia emmekä hankkeita tästä aiheesta. Ja tämä saa minut hieman skeptiseksi. Ehkä nuo ehdotukset liittyvätkin yhden, sisä, yhtenäismarkkinoiden tai sisämarkkinoiden luomiseen sen sijaan, että luodaan todelliset kestävyyskriteerit biomassalle, koska kun me keskustelemme nimenomaan resurssitehokkuudesta, niin erittäin selkeät kestävyyskriteerit olisivat tarpeen ja olisivat hyvin keskeisiä. Eli kysyisin, mitä tänä vuonna vielä tapahtuu. Mieluummin minun mielestäni tätä asiaa voitaisiin hieman jopa lykätä, jos saadaan aikaan parempia ehdotuksia sen sijaan, että tehdään jotain puolivillaisia ehdotuksia aikataulussa. Kiitoksia. Sitten Karl Heinz Frost. Kiitos komission jäsen. Minua ilahdutti kovasti tämä teidän paperinne mutta olen myös hieman samalla pettynyt, koska tämä paperinhan on, on oltava globaali. Ja ymmärrän, että teette ensimmäisessä vaiheessa konkreettisia askeleita kykene kirjaamaan. Ja minua myös äh, olen pettynyt, kun puhun Euroopan äh, teollisuuden edustajien kanssa – jotka sanovat, että hienoa, kun teillä on kaiken näköisiä tällaisia järjestelmiä, mutta sitten he kysyvät, että mitä te oikein teette, mitä te uskotte, että ovat ne välttämättömät askeleet, että teollisuus voisi osallistua tähän ja silloin he vaikenevat. Joten ähm, sain juuri tässä yhden asiakirjan useamman sivusen äh, tällaiselta teollisuusyritykseltä jossa on paljon tyhjiä sanoja ja hyvin vähän mitään ajatuksia ja neuvoja. Mutta komission jäsen, jos te saatte tarpeeksi poliittista tukea, eh, tässäkin valiokunnassa monet kollegat käyttävät puheenvuoroa, mutta kuitenkaan omissa pääkaupungeissa ja ministeriöissä he eivät saa tarpeeksi vastakaikua. Minä taatusti kirjoittelen ministerilleni tiheään, uskokaa pois. Mutta täällä on paljon ihmisiä, jotka joutuvat todellakin tekemään mainosta näiden ajatusten puolesta. Ja mikäli me emme saa pääkaupunkiemme tukea, niin silloin komissio voi tehdä ihan mitä se haluaa ja mitä ei tapahdu. Meidän täytyy saada enemmän innokasta tukea ja se ei tapahdu ainoastaan verbaalisesti, vaan täytyy, tässä täytyy todellakin saada aikaan tällaista muutosta. missä toimeenpano tapahtuu. Ja kuten kollega Richard Seber sanoi, meidän pitäisi ehkäpä olla hieman iloisempia. Minä äh, olen kuullut äh, kymmenen, tai olen kysynyt kymmenen kertaa ympäristöpääosaston pääjohtajalta, mikä tilanne on toimeenpanon yhteydessä. Ja olen aina tältä rouvalta saanut saman vastauksen, että on olemassa tästä kertomus, ja että tämä että, tässä, että tällainen kertomus on olemassa. Mutta eh, ei tämä kuitenkaan auta jäsenvaltioita. Kollegaan tuossa juuri sanoi, miten vaikeaa tämä on tämä toimeenpano. Joten eh, minä toivoisin teiltä hieman konkreettisuutta ja että te työskentelisitte niiden asioiden parissa, joihin te voitte heti huomenna vaikuttaa. Te voitte esimerkiksi vaikuttaa hierarkiaan, ja te voisitte muuttaa esimerkiksi näiden kaatopaikkojen tukemista Itä-Euroopassa. Te voisitte muuttaa asetusta, joka koskee jätteiden polttoa ja niin edelleen. On hyvin paljon asioita, johon te voisitte eh, vaikuttaa. No, Joe laina tuolla jo heiluttelee, että minun pitää pitää suuni kiinni. No, teidän kertomuksenne eh, miellytti minua, mutta se voisi olla vielä hieman parempi. Minä olin hyvin avokätinen kollega. Meillä on täällä pelkästään sitoutuneita ja innokkaita kollegoja niin Brysselissä kuin kotonakin. Siitä me lähdemme ja yksi heistä on Siju Mäkes. Hän on nyt vuorossa. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, hyvä komission jäsen. Kiitos tästä esityksestä ja kunnianhimoisesta suunnitelmastanne. Voitte luottaa siihen, että me tuemme sitä, koska me olemme yhtä kunnianhimoisia tai ehkä kunnianhimoisempiakin kuin te olette. On erinomainen ajatus saada tämä osaksi talouden ohjausjaksoa ja eh, että myös maiden, jäsenmaiden täytyy raportoida edistyksestä. Haluaisin vain kysyä, että tuleeko siis kierrätystavoitteista osa osa näistä ilmoitusvelvollisuutta myös, eli niistä, pitääkö niistäkin vuosittain raportoida. Mm, ja mitä tulee tavoitteisiin, niin aiotteko te mennä eteenpäin kohti tavoitteita, ettekä vain puhua, ja minä en puhu tässä nyt pelkästään resursseista, vaan eh, vain maan käytöstä, veden käytöstä, vaan menemmekö me kohti tavoitteita tässä. Haluan tukea kollegani Karl-Heinz Florencia, joka juuri totesi, että haluamme laajasti tukea teitä ja me olemme ja usein vaatineet And I think that if you want to open... kaatopaikkojen sulkemista ja tässä täytyy saada nämä ovet suljettua kaattopaikkojen sulkeminen on tärkeää, mutta meidän täytyy myös varmistua siitä, että me emme vie ulkomaille jätteitämme. Mutta miten te aiotte laatia tai saada aikaan tällaisen kaattopaikkakielon, joka nyt ei tietysti ole ihan täys, täydellinen kielto, mutta jotain sen suuntaista. Tarkoittaako tämä sitä, että te aiotte lisätä kuluttajien vastuuta, laajentaa sitä? Täällä mainittiinkin jo biojätehierarkia. Entä raaka-ainehierarkia? Sellainenkin olisi hyvin tervetullut. Millä tavalla meidän pitäisi käyttää tuotteita saadaksemme suurin mahdollinen lisäarvo? Minä en tarkoita pakollista sitovaa hierarkiaa, mutta ainakin tätä asiaa kannattaisi tutkia ja silloin minä voisin tehdä joitakin ehdotuksia viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä vielä. Olisi mukava nähdä lyhyen tähtäimen tuloksia tästä. Te puhuitte veroista. Se ei yleensä ole mikään kovin lyhyen aikavälin toimenpide valitettavasti. Mutta miten te aiotte mennä kohti resurssien verotusta? Me haluamme myös kestävän veroperustan ja olisi mukava kuulla hyviä ideoita teiltä tästäkin aiheesta. Kiitoksia. Tämä valiokuntahan lähtee Kalabriaan tällä viikolla Mario Perelion johdolla ja EUn jätesäännösten toimeenpanoon toimeenpanoa siellä tarkastellaan ja siitä tehdään raportti. Tekin ilmeisesti herra komissionissa niin olette ollut Kalabriassa. Vikrit Hansenin seuraavaksi, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa jälleen kerran tähän valiokuntaan, arvoisa komission jäes. Ja on totta, että olemme monista näkemyksistänne samaa mieltä, mutta minä nyt esitän vähän kriittisemmän kannan tähän. Ensinnäkin kyllä olen sitä mieltä, että seitsemäs miljardis vauva ei ehdi toimia, jos me emme anna hänelle aikaa siihen. Muuten, jos me emme toimi, on liian myöhäistä, ainakin ilmastonmuutoksen osalta. Esimerkiksi monimuotoisuudesta me pyydimme, pyysimme viime vuonna komissiolta, että 70 prosenttia matkailualoistamme suojeltaisiin, mutta että ainakin siis 70 prosenttia suojeltaisiin. Mutta tästä vain pieni osa kuitenkin on saanut tietyn aseman Pitäisi elinympäristöt arvioida myönteisemmin ja tämä koskee myöskin eri lajeja. Oli tehty vain osa arvioinneista niin, että saataisiin oikea asema näille. Vain 34 prosenttia tuli todella suojelluksi, kun tavoite oli 70 prosenttia. Aiotaanko tavoitteet tällä tavalla saavuttaa vuoteen 2020 mennessä ja mitä muita toimenpiteitä suunnittelet? Ja, vielen dank. Wir freuen uns immer, wenn wir besuchen. Kiitoksia. Me olemme aina iloisia, kun saamme tänne vieraita ja tänään meillä on heitä paljon. Sofi Okonin, kollegamme Sofi Okonin ryhmä Ranskasta, toinen Tatjana Sabon, tuoma ryhmä Romaniasta ja vielä 16 eh, käännösharjoittelijaa, jotka seuraavat täällä meidän keskusteluamme. Tervetuloa kaikille. Seuraava puhuja on Alois Petsale. Olkaa hyvä. Gospod vesel, da je komisar spet med nami in da se pogovarjamo o ambiciozno zastavljeni časovnici Spominjam se, kako je več komisarjev na zaslišanjih govorilo o potrebi po spremembi paradigme. Eh, zanima me ocena gospoda komisarja. I wish. The commissioner understands you, but the rest of this is uh, was very interesting what you have been saying, but nobody understood it. So. Oli hyvin kiinnostavia nuo teidän sananne, mutta kukaan ei ymmärtänyt mitään. Translators, do we have Slovenian? Onko meillä Slovenia, Slovenia, Slovenia tänään? Ei ole tulkkauskielenä. Olen pahoillani. Ainakaan se ei tällä hetkellä toimi. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Tiedän, että olette joustava. The beekeepers usually are. Thank you. Like the honeybees, uh, yeah. Two years ago, several... Näin yleensä onkin olemme ystävällisiä. Kaksi vuotta sitten useat komission jäsen ehdokkaat puhuivat siitä, että paradigmaa on muutettava. Kysymykseni on hyvin yleisluontoinen. Missä olemme menossa paradigmaattisien muutosten suhteen kaksi vuotta komission toimittua ja millä tavalla tämä kriisi, rahoituskriisi vaikuttaa paradigman muutoksiin. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Nimittäin kriisin aikana toimijat yrittävät ekstrapoloida sitä, mitä heillä on käsissään ja pyrkivät käyttämään, hyödyntämään vanhoja malleja, mutta jos kriisi on tarpeeksi voimakas, niin silloin todella on löydettävä uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttamiseksi. Te mainitsitte kolme asiakohtaa, missä asumme, miten syömme ja miten liikumme. Eli miten sitten tässä yhteydessä paradigmaattiset muutokset ovat edistyneet? Kiitos. Äh, Ada Westland. Kiitoksia. Ada Westland, ole hyvä. Aha, hän ei ole paikalla. Sitten Jannis Aade. Szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Komission jäsen sanoi puheenvuoronsa lopussa, että poliittisten päättäjien täytyisi kiinnittää enemmän huomiota näihin esiin tuomiin kysymyksiin. Tämä tarkoittaa siis resurssien käyttöä, nimenomaan tehokkaampaa resurssien käyttöä. Tämä on mielestäni aivan oikea tapa suhtautua asioihin, mutta ne, jotka näiden päätösten laadintaan osallistuvat, on saatava paremmin mukaan. Ja yleisesti näyttää siltä, että että tietämys on liian yleisluontoista ja nämä tavoitteet 2050 ovat ehkä monien mielestä vähän kaukana vielä. Toivottavasti tuona päivänä 2050 saamme keskustella näistä asioista, mutta kyllä tässä nyt vähän pitkälle joudutaan katsomaan. Toivottavasti kaikki ovat terveitä ja voivat hyvin. Ehkä pitäisi joidenkin esimerkkien, konkreettisten esimerkkien avulla tuoda näitä asioita esiin. Onko edes olemassa konkreettisia esimerkkejä, jotka voitaisiin liittää niihin asioihin, jotka te toitte esille? Haluaisin itse tuoda yhden esimerkin esille. Jos nyt ajattelemme sitä, miten jätteitä hyödynnetään, esimerkiksi elektroniikkaromu käytetään, kuinka paljon ihmisiä työllistyy tuolla alalla ja minkälaista, minkälaista minkälaatuista elektroniikkaromua tai elektroniikkajätettä nämä henkilöt ja yritykset käsittelevät. Esimerkiksi Ruotsissa Orifer-yritys toimii tällä alalla. Joitakin näistä resursseista voidaan käyttää, käyttää uudelleen, kierrättää kännykkäteollisuudessa. Eli meidän täytyy miettiä, miten voimme käyttää ja kierrättää paremmin resurssimme. Me olemme joutuneet näkemään suuria katastrofeja Euroopassa, Unkarissa, Bruusin kriisi esimerkiksi, katastrofi, josta kaikki olette ehkä kuulleet. Mutta Euroopassa on myöskin tutkimusta, joiden mukaan rautamalmi äh, punasaavi, miten sitä voitaisiin käyttää hyödyksi paremmin joissakin muissa tuotteissa. Eli se, mitä nyt haluan tässä korostaa, on tutkimus, miten voidaan kierrättää tämä punas, punainen savi, punasavi, ja voitaisiinko äh, tätä alaa myös tutkia niin, että näitä todella teknologi- näitä teknologisia sovelluksia voitaisiin todella käyttää teollisuudessa. Tämä voisi olla sellainen myönteinen esimerkki, jonka ansiosta löydettäisiin aiempaa enemmän resursseja. Ja tähän pitäisi saada mukaan poliittiset päättäjät ja näin voitaisiin myös osoittaa kansalaisille, mitkä ovat meidän tavoitteemme ja mikä on meidän tahtomme juuri voi, luonnonvarojen alalla, kun ajattelemme teollisuuden toimintaa. Kiitos. Jose Manuel Fernandes. Sitten Jose Manuel Fernandes, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Ensimmäinen kysymykseni, joka on mielestäni tärkeä, on se, että täyttyvätkö EU 2020 tavoitteet ja varsinkin 2020 2020 tavoite? Onko se tarkoitus täyttää? Minä kysyn tätä, koska jos me nyt laskemme yhteen jokaisen jäsenmaan omat tavoitteet, niin tulemme siihen johtopäätökseen, että monet näistä jäsenmaista eivät saavuta EUn globaalia tavoitetta. Ja mitä tulee energiatehokkuuteen, haluan kysyä seuraavaa. Jäsenmaat, ovatko jäsenmaat jo ilmaisseet kaikki tavoitteensa? Ja jos ovat tai jolle eivät ole, niin mitä tavoitteita ne eivät vielä ole ilmaisseet? ja miten me saamme aikaan sen, että näistä tavoitteista tulee uudelleen sitovia päämääriä. Mitä sitten tulee jätteisiin, olin esittelijänä mietinnössä, joka koski biojätettä. Se hyväksyttiin 2010 kesäkuussa ja kysyn, onko komission tarkoitus tehdä jotakin tällä alueella, biojätteiden alueella. 30 prosenttia jätteistä on biojätettä ja jos me pääsemme eteenpäin tällä alueella jätteiden lajittelussa ja esimerkiksi korkealaatuisen kompostin tuottamisessa me yhtä aikaa myös suojelemme maaperää. 380 miljardia euroa vuosittain tarvitaan maaperän korjaamiseen ja tällaiset toimet veisivät meitä kohti parempaa, kierrättävämpää yhteiskuntaa. Jos tosiaan EUn 2020 tavoitteet saavutamme. Miten on mahdollista, että tällainen direktiivi saada aikaan tällainen direktiivi, jossa saataisiin aikaan säännöt korkealaatuiseen kompostin tekemiselle. Tärkeää on, etteivät jäsenmaat ainoastaan olemassa olevia direktiivejä jo ö, noudata, vaan miten saataisiin tämä kompostiasia myös kuntoon. Sitten kysyn vielä sitä, Aikooko komissio, kuten parlamentti, edistää sellaista direktiiviä, että, joka saisi aikaan sen, että lainsäädännöstä tulisi suorempaa ja sitovampaa? Kiitoksia. Sitten meillä on puhe, puhujalistalla vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Karl Schlüter ja Anja Välskeva. Yeah, uh, talking about the resource efficiency. Kun puhutaan resurssitehokkuuksista, niin resurssit ovat hyvin tärkeät liittyen eri maa kerrostumiin, kuten Ruotsissa nähtiin satakunta vuotta sitten. Mineraaleihin liittyvät konfliktit tulevat lisääntymään. Monia mineraaleja on olemassa monissa paikoissa, mutta ne eivät ole kovin tiheästi esiintyvää, joten maata on kaivettava paljon. Ja minusta täytyisi ottaa etualalla myös turvallisuuskysymykset, koska jos me emme onnistu vähentämään resurssien käyttöä, niin meille tulee vielä turvallisuuskonflikteja. Sen lisäksi meillä on tiettyjä rajoituksia minkälaisiin toimiin te aiotte ryhtyä? Sitä minä teiltä nyt oikeastaan kysynkin. Minkälaisia veroja tarvittaisiin tai esimerkiksi louhintamaksuja, jotka olisivat ehkä helpommin hallittavissa yritysten maksettavissa? Ja millaiset ovat rajat? Koska äh, esimerkiksi 1914 autot käyttivät enemmän energiaa kuin tämän päivän autot mutta ei siinä ole kovinkaan suurta eroa. Minä ostin 1982 ensimmäisen tietokoneen ja se oli 14 wattinen ja nykyinen on 80 wattinen ja se käyttää paljon enemmän energiaa. Toki se on tuhat kertaa nopeampi, sen on selvä, mutta jos koko ajan vain yritämme saada enemmän, niin silloin me emme pääse tästä noidankehästä eroon. Siksi suuri kysymys kuuluukin, miten voimme muotoilla sellaisen talouden, joka toimii ilman jatkavaa kasvua ja materiaalin käyttöä. Jos meillä on neljän prosentin kasvu tällä hetkellä, niin sadan vuoden kuluttua meidän täytyy olla 50-kertaisesti tehokkaampia resurssien käytössä. Ja tämä vain kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja kuka uskoo, että me kykenemme siihen? Joten kysymys kuuluu, miten voimme luoda taloudellisen järjestelmän, joka ei luo työttömyyttä ja velkakuplia silloin, kun kasvu epäonnistuu? Tämä on suuri haaste. Jos me emme onnistu tässä, jos me käytämme kaiken innovaatiokapasiteettimme vain siihen, että käytämme enemmän materiaalia, kulutamme enemmän, niin mitä me tulemme sanomaan tuleville sukupolville ja köyhille maille, jotka epätoivoisesti tarvitsevat enemmän resursseja? Mikä teidän vastauksenne on tähän? That's the big, big question. Tuo on suuri kysymys. Ö, yksityiskohtia ja Anja Vaiska, olkaa hyvä. Arvoisa komission jäsen, minulla on ilmanlaatua koskeva hyvin spesifi kysymys. Me kuulemme, että joka että 2013 on tarkoitus olla ilmanlaadun teemavuosi ja minä muistan hyvin kaikki keskustelut, joita ryhmässäkin on käyty ja itse johdin noita neuvotteluja uusista raja-arvoista, esimerkiksi pienhiukkasista ja pölystä. Ja tuolloin meidän keskeisin tavoitteemme oli se, että meidän täytyy päästä päästöjen lähteille ja saada sieltä nämä asiat kitkettyä pois ja saada aikaan lainsäädäntö, sieltä, mistä päästöt lähtevät liikkeelle, mutta silti edelleen jäsenmaissa kaupungeilla ei ole mahdollista pitää kiinni näistä raja-arvoista erityisesti. Ähm, tiettyjen raja-arvojen kohdalla on hyvin suuria ongelmia. Olen tehnyt tästä kirjallisen kysymyksenkin, mutta kysyisin, että miten käy, jos jäsenmaat tai kenties suurin osa niistä ei pidä kiinni uusista raja-arvoista, niin mikä sitten on komission tie tästä tilanteesta eteenpäin? Olisin kiinnostunut siitä. Kiitos. Kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, tässä olikin koko joukko kysymyksiä ja aika paljon tukea teille. Tietenkään ympäristövaliokunnassa kukaan ei vastuuta resurssitehokasta Eurooppaa ja joitakin neuvoja ja ö, opastuksia on tullut siitä, miten voimme mennä eteenpäin tässä resurssitehokkuudessa. Eli te teitte paljon muistiinpanoja. Nyt teille annan tilaisuuden vastata. Olkaa hyvä. Probably the best would be to start with a... Uh, Varmaankin parasta olisi aloittaa ihan yleisellä tarinalla siitä, missä olemme menossa ja miten nyt näen mahdolliset kehitysaskeleet näissä asioissa. Tämä tutkimuskysymys on varmaankin se arkaluonteisin. Tehän tiedätte, että että jos me nyt katsomme sitä, miten kehitys on, meni 1900-luvulla ja miten nyt edetään 2000-luvulla, erityisesti jos otamme huomioon eri Euroopan unionin, mehän olemme todella riippuvaisia tuonnista hyvin monien resurssien alalla. Ja jos katsotaan hintakehitystä, niin on totta, että 1900-luku oli pääasiassa sellainen, että että resurssihinnat olivat melko alhaiset. Mutta nyt sitten 2000-luvulla kehitys on aivan päinvastainen, nimittäin useiden hyödykkeiden hinnat nousevat koko ajan ja suurin osa yrityksistä odottaa, että hyödykkeiden hinnat nousevat seuraavien viiden vuoden aikana, niin kuin jo totesin aiemmin. Eli nyt kun puhumme yleisestä kehityksestä resurssien alalla ja tästä tuonnista, riippuvuudesta ja hintojen liikkuvuudesta ja siitä vaikutuksesta, jo, vaikutuksesta, jota tämä yrityksille tekee. Nimittäin nyt yrityksissä tällä hetkellä työvoimakustannukset alkavat vaikuttaa vähemmän kuin resurssit. Suhdeluku on 20 kautta 45 prosenttia. Eli resurssit ei liity vain ympäristöalan huolenaiheisiin, vaan se on myös keskeinen asia ihan Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn kannalta. Ja suuret tai jotkut suuret yritykset ja myöskin keskisuuret yritykset ymmärtävät tämän jo hyvin ja ihan rehellisesti sanottuna tätä viestiä on jo välitetty ja nämä yritykset toimivat tähän suuntaan, koska niiden selviytymiskyky on siinä kyseessä. Nyt yritykset alkavat katsoa, tai jotkut yritykset katsovat hieman pidemmälle ja ne luovat pitkän aikavälin strategiansa tällaisten ratkaisevien megatrendien, megasuuntausten perusteella. Ja yksi tällaisista suuntauksista on juuri resurssien, resursseihin liittyvät kustannukset. Todellinen ongelma tässä on se, miten me voisimme ottaa päätöksentekoomme todella mukaan tällaisen ennakoivuuden teollisuuden aloilla. On myöskin totta, että monet niistä yhdistyksistä, jotka edustavat teollisuusyritysten ääntä, usein toimivat pienimmän yhteisen nimittäjän perusteella. Ja siellä tehdään työtä sellaisessa kontekstissa, että pyritään suojaamaan nykytilanne, puolustetaan nykytilannetta. Ja se on ratkaisevaa tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta. Mutta meidän täytyy todella taistella tämän puolesta. ei voida päästä resurssitehokkuuteen, jos vain yksi tai kaksi tahoa kulkee siihen suhtaan. Joko kaikki tekevät oman osuutensa tämän puolesta, tai sitten emme pääse tarpeeksi pitkälle. Monet alat, joita te mainitsitte, niin monilla aloilla asioita jo tapahtuu tällä hetkellä. Kehitystä on tapahtunut jonkin verran, mutta tämä on jatkuvassa liikkeessä. Me tarvitsemme aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta tarvitsemme myös aivan selkeän suunnan. Tarvitaan tavoitteita, standardeja, mittauksia, oikeanlaista tietoa ja meidän täytyy ottaa huomioon kaikki nämä asian eri puolet. Tämä liittyy kysymykseen, jonka esitti ystäväni tässä. Minun mielestäni me olemme nyt oikealla tiellä, mutta rehellisesti sanottuna on myös niin, että ympäristövaliokunnassa puhumme enemmän ongelmista, jotka liittyvät talouden kehitykseen. Me puhumme niistä enemmän täällä kuin talous- ja raha-asioiden valiokunnassa juuri ympäristön näkökulmasta. Ja meidän täytyy puhua niistä asioista ja tämä on myös kysymys niille kollegoille, kollegoille kun puhuimme asiasta ympäristöasioiden neuvostossa, ympäristöministeriöiden neuvostossa. Sanoin, että myös ECOFIN neuvostossa pitää niistä puhua meidän pit- sielläkin pitää puhua ongelmista, joihin meidän on tartuttava. Meidänhän täytyy puhua työllisyydestä ja kasvusta. Työli- kasvu lyö, luo ö, työllisyyttä ja nämä kuuluvat myöskin meidän työhömme. Mutta on ihan realistista sanoa, että kriisin aikoina näistä asioista on vaikeampi keskustella kuin parempina aikoina ja kuitenkin tämä voi olla sellainen ihanteellinen väline, jolla näitä asioita viedään myös talouden asioiden esityslistalle. Se on kaikkien etu. Se, on myöskin ympär- se antaa myöskin polttoainetta ympäristösuojelun tulevaisuudessa. Meidän pitäisi ja me voisimme sopia poliittisesta johdonmukaisuudesta ja siitä suunnasta, johon meidän pitäisi kulkea. Nyt sitten vastaan jokaiselle erikseen ja hieman nopeammin. Me meidän tulisi olla positiivisempia, olette ihan oikeassa siinä, ja minä yleensä pyrinkin olemaan positiivinen. No mitä tuli tähän äh, asetukseen ja säätelyyn? Tämä oli mielenkiintoinen kysymys, koska olen sen itsellenikin esittänyt useaan kertaan, koska meillä on näitä ongelmia, että jäsenvaltiot eivät äh, toimeenpano direktiivejä oikealla tavalla. Yleinen vastaus tähän on luonnollisesti se, että me sovimme yhdessä näistä suuntauksista, suuntaviivoista, mutta jäsenvaltiot itse tietävät, mitkä välineet sopivat heidän erityistilanteeseensa. Mutta tämä teidän kysymyksenne on yhä relevantimpi koko ajan. Sitten nämä tuet, jotka te mainitsitte, samoin kuin jotkut muutkin kollegat. Ehkä minun pitäisi kertoa tästä hieman laajemmin, koska äh, te otitte sen niin useasti esiin. Eli eurooppalainen ohjausjakso. Tänään meillä oli tämä vuosittainen kasvuennuste äh, asiakirja. Me saimme sen siis tänään. Ja yritän tehdä kaikkeni, jotta ympäristö ja resurssitehokkuus olisi mahdollisimman läsnä tänä vuonna jo. Minä äh, työskentelen tässä kolmeen suuntaan. Yksi on verot, joten jos me sanomme verot, niin se merkitsee sitä, että me menemme niin pitkälle, että me suosittelemme jäsenvaltioille, että ne tekisivät sitä tai tätä. Eli esimerkiksi, että verotusta, painopistettä verotuksessa siirrettäisiin työvoimasta esimerkiksi resursseihin. Ja että tämä olisi se suositus, joka annettaisiin. Vaikkakaan me emme ole vastuussa a priori verotuspolitiikasta, mutta siitä on kuitenkin tulossa osa meidän yhteistä toimintamme. Sama liittyy näihin ympäristölle haitallisiin ainesosiin. En tiedä, oletteko te tietoisia siitä, että meillä on yritysautoja. Tiedättekö te, kuinka paljon annetaan tukea vuosittain Euroopassa yritysten autoille? 54 miljardia näinä aikoina, kun taloudessa on aika lailla tiukkaa ja verotus on aika tiukkaa monissa maissa. Mutta en nyt tässä lähde sormella osoittelemaan vain tätä. Tämä on vain yksi esimerkki ja esimerkkejä on paljon. Mutta minä haluaisin, että me keskittyisimme erityisesti energiaan ja jätteisiin, että se olisi tavallaan se lähtökohta. Aloitamme jostain ja sitten sitä laajennetaan pikkuhiljaa. Ja kolmas alue, jossa haluaisin saada aikaan tuloksia, on se, että luotaisiin sisämarkkinat ja ympäristöllisiä tuotteita ja että kulutus olisi kestävää ja tuotanto olisi kestävää. Tähän suuntaan minä haluaisin siirtää kehitystä ja kehityksen painopistettä enemmän. Ja se, että komissio pyrkii tähän, niin minä sanoin sen positiivisella tavalla jo alkupuheenvuorossani. Unelmani olisi luonnollisestikin se, että kun me nyt olemme ehdottaneet tätä kestävää kehitystä tähän kasvuennusteeseen. Olli Rehnhän on komission jäsen, joka vastaa tästä samoin kuin Andor, joka vastaa sosiaalisista kysymyksistä, niin haluaisin, että me kaikki kolme esittäisimme tätä yhdessä. Me emme ole vielä näin pitkällä, mutta vuodesta toiseen me pyrimme tähän yhä enemmän. Linda, esitit kysymyksen siitä, miten paljon muut eh, valiokunnat näitä asioita käsittelevät. Minä yritän mahdollisimman paljon toimia muidenkin kanssa ja sen vuoksi monet pitävät eh, minua puhemyllynä, että puhun liikaa. Jos yrittää valtavirtaistamista, niin on itse oltava myös läsnä monissa paikoissa. Mutta ää, eh, kalastuspolitiikassa, yhteisessä maatalouspolitiikassa, kohesiopolitiikassa. Minä uskoisin, että me olemme tehneet hyvää työtä. Eli me olemme valtavirtaistaneet nämä asiat. Politiikat on integroitu ja samanaikaisesti pyritään myös resurssitehokkuuteen, kuten esimerkiksi veden kohdalla. Tosiasia on kuitenkin se, että minä yritän käydä ITRE-valiokunnassa. Olin suunnitellut, että kävisin myös kilpailuasioiden neuvostossa, mutta ollakseni rehellinen, en ehtinyt. Sellaisesta hieman ihmeellisestä asiasta johtuen, jota en teille kerro nyt tässä. Mutta olen tästä täysin tietoinen. Minä olen käynyt maatalousvaliokunnassa myös me emme koskaan tule olemaan menestyksekkäitä, ellemme me myös kommunikoi horisontaalisesti. Jos me puhumme vain jo asiaan uskoville, niin emme me saavuta tätä. Minä uskon, että tämä on meidän kaikkien velvollisuus. Eli emme me Eli emme vain istu omassa valiokunnassamme tai omassa neuvostossamme, vaan puhumme myös muualle, koska se on ympäristön filosofia. Jos minä haluan parantaa ympäristöä, niin minun on käsiteltävä liikennettä, energiaa, vaikka mitä, teollisuutta. Ja jos en ole niistä kiinnostunut, niin mikään ei muutu. Sitten äh, liuskekaasu. Tämä on äh, asia, josta komissio äh, käynnisti tutkimuksen, jossa käsiteltiin nimenomaan liuskekaasun vaikutuksia Euroopassa. Ja mitä tulee verotusasioihin, me katsomme, miten se vaikuttaa esimerkiksi maankäyttöön. Liuskekaasun vaikutukset myös ilmastoon otetaan esiin. Siitä ollaan myös tekemässä tutkimusta muualla komissiossa. Komissio tulee tutkimaan myös näitä kemikaaliturvallisuusraportteja katsoen, mitkä kemikaalit tässä vaikuttavat. Ja sen lisäksi me tarkistelemme EUn ympäristölainsäädäntöä liittyen liuskekaasuun ja sen vaikutuksiin. EUn lainsäädännössä on otettu nämä asiat esiin. Joten äh, tämä on otettu esiin esimerkiksi pohjavesidirektiivissä äh, ja muissa ympäristödirektiiveissä. Mutta ei ole vielä selvää, pitäisikö tätä tiukentaa. Joten kaikki nämä asiat ovat siellä putkessa. Me keräämme informaatiota ja voin taata, että nämä kehityskulut, minä seuraan niitä hyvin tarkasti. Tällainen auktorisaatiolista kemikaalisista aineista, lupalista kyllä, me tulemme tätä vielä tarkistelemaan, mutta minusta meidän kaikkien pitäisi tehdä parhaamme, että tämä ehdokas lista, josta olemme sopineet komission jäsen Tajanin kanssa, että siinä on 136 ainesosaa ensi vuoden loppuun mennessä. Ja meillä on myös tällä viikolla huomenna lounasaikaan tapaaminen kokous, jossa haluaisin antaa heille hyvin selvän viestin, että se on kaikille tärkeää, että elämme ennustettavassa ympäristössä. Mitä nopeammin vaaralliset aineet voidaan korvata, sitä parempi kaikille. Joten on tärkeää, että teollisuus ei vain katso, mikä tulee minäkin vuotena. Sen vuoksi, että on perustavanlaatuisen tärkeää, että mitä nopeammin tämä lista on saatu aikaan, sitä ennustettavampaa kaikki on, ja että vaarallisista aineista päästään eroon. Ja tästähän on jo päätetty. Yksi tässä resurssitehokkuudessa on myös se, että me saamme vietyä tämän asian täysin päätökseen 2020 mennessä. Sitten Gerbrandi puhui tästä bisnespolitiikasta, senhän minä jo selitin ihan alkupuheenvuorossani, mutta mutta haluaisin myös vahvistaa, että nämä huhut tästä tämän tiekartan eh, siirtämisestä tulevaisuuteen eivät ole totta. Minä olen edes kuullut tällaista. Sitten Anna Rosbach, teidän puheenne tästä elintarvikkeiden tuhlauksesta on asia, jota mekin käsittelemme. En tiedä, oletteko te tietoinen tästä teemaviikosta – me käynnistimme tällaisen toimen kuukausi sitten. Olin mukana muutamassa jäsenvaltiossa käynnistämässä tätä projektia ja se toimii erittäin hyvin. Se on suunnattu nuorille perheille, nuoremmille sukupolville. Ja olemme jakaneet ihmisille ilmaisia kauppakasseja, jossa muistutetaan ihmisiä siitä, että mieti ennen kuin ostat. Mutta kuten tekin, olen tietoinen, että informoitu kuluttaja on se paras ja vahvin ase, jota me voimme tässä asiassa käyttää. Sitten eurooppalainen ohjausjakso, siitä minä jo puhuin. Resurssien verotusdirektiivi on ehkäpä hieman ennenaikaista, mutta ehkäpä joskus, ehkäpä joskus. Tällä hetkellä kuitenkin työstämme asiaa ja jos tarkistelette kansallisia suosituksia, niin eh, kansallisissa ohjelmissahan tämä pitäisi ottaa esille. Biomassa, vaikkakaan se ei nyt suoranaisesti kuulu minulle, kiinnitämme jatkuvasti siihen huomiota. Biomassan kestävyyskriteerit eh, kuuluvat siihen. Te tiedätte, että komission jäsen Hedegaard käsittelee näitä asioita. Mutta tämä kiinnostaa toki meitä kovasti, koska kuten tekin sanoitte, puhtaus ja kestävyyskriteerit ovat niitä, jotka dominoivat koko tätä logiikkaa. Karl Heinz. Niin. Miksi me lähdimme tähän lähestymistapaan? No siksi, että vuosi sitten ei oikeastaan ollut eh, minkään näköistä mm, mitään muuta. Me voitimme tämä resurssitehokkuus taistelu voitettiin silloin. Tämä konsepti on laaja toki, ja se luonnollisesti eh, vaikuttaa ehkäpä negatiivisesti toimeenpanoon osittain, mutta olen kanssasi samaa mieltä. Meidän pitäisi olla konkreettisempia ja meidän tulisi tehdä seurantaa. Todellakin toivon, että me emme tässä odota seitsemättä ympäristöohjelmaa. Me teemme hyvin vakavasti nyt jo töitä tämän vesiohjelman suunnitelman kanssa. Se on hyvin tärkeää. Me työskentelemme myös ekodesign-direktiivin parissa. Tulen kertomaan tästä hieman myöhemmin tarkemmin. Mutta toimeenpano toimeenpanon tulisi olla asian ydin tällä hetkellä. Ja toivon, että kun me siirrymme seuraavaan ohjelmaan, niin voimme ottaa askelia tähän suuntaan. Ja tämä taistelu on se kaikkein tärkein taistelu. Uh, Judit, sitten näistä tavoitteista, kierrätystavoitteista osana ohjausjaksoa, talouden ohjausjaksoa. Meillä on raportointivelvollisuus useissa näistä ja näitä seuraa myös EUn vastaava virasto, joten näitä kyllä seurataan, mutta jotkut maat eivät toteuta sovittuja tavoitteita. Me ponnistelemme yhä lisää sen hyväksi, että jotkut näistä tavoitteista, että niitä vahvistetaan myös jätepuolella – mutta kaiken kaikkiaan me kuljemme kohti sellaista filosofiaa, jossa näitä indikaattoreita koko ajan otetaan mukaan yhä enemmän. Tämä on juuri se, mikä liittyy resurssitehokkuuteen ja me olemme sitoutuneet siihen, että meillä on 2014 selvempi kuva tästä asiasta. Sitten nämä kaatopaikat. Minä yritän parhaillaan saada kielletyksi laittomat kaatopaikat. Jotkut, joillakin mailla on edelleen vakavia ongelmia jätteen käsittelyn kanssa. Meillä on viisi maata, jotka ovat hyvin lähellä sitä, mihin pyrimme, mutta noissakin maissa ongelma on se, kuinka suuri osa kaikesta tuosta on polttamista. Siitä ei pitäisi tulla toinen käytänne, joka korvaa kaatopaikat. Eli minä toivon, että pääsemme eroon tai ainakin saamme vähennetyksi jätteen määrää yli malkaan. Sitten vientikielto. Me ehdotamme siihen asiaan sitä, että vakavasti pohditaan kehittyviä sekundaarimarkkinoita Euroopassa. Jos meillä on mahdollisuus ja tarve esimerkiksi Eh, kun meille valitetaan, että me viemme näitä asioita. Jos me saamme kehitettyä näitä sekundaarimarkkinoita, olen aika varma siitä, että tästä tulee hyvin tärkeä työkalu, eh, joka ainakin osittain ratkaisee sen ongelman, josta puhut. Sitten raaka-aineiden hierarkia. Emme ole vielä pohtineet tätä juurikaan Minä henkilökohtaisesti uskon, että tällä hetkellä meidän pitäisi erityisesti kiinnittää huomiomme siihen, mistä Karl Heinz puhui, eli toimeenpanna kaikki se, mistä toivottavasti pääsemme so- so- sopimukseen. Eli muistakaa, että tämä on edelleen komission ehdotus. Vielä tarvitaan jäsenmaat mukaan koko tämä resurssitehokkuusehdotus. Te varmasti tuette tässä sitten. Niin. Me koko ajan seuraamme, pääsemmekö lähemmäs tavoitteita vai emme. Ei tietenkään puolessa vuodessa voi sanoa täsmälleen, että olemme nyt paremmassa tilanteessa kuin puoli vuotta sitten ja olemme niin ja niin lähellä tavoitetta. Minun mielestäni jotkut toimet, joita, joissa YMPssä ja kalastuksessa on ryhdytty, menevät aivan oikeaan suuntaan. Ja, jos, ja se, onko tämä tarpeeksi, sitä on vaikea sanoa. Todennäköisesti meidän täytyy tehdä enemmän. Ja jos me toteamme, että yksi niistä asioista, joita te voitte odottaa, ja se on ensi vuoden työohjelmassakin mukana, on vieraslajien lainsäädäntö, vieraslajeja koskeva lainsäädäntö, niin se on siis tulossa, mutta tämä on hyvin dynaaminen prosessi. On hyvin vaikeaa sanoa sinulle, että puolen vuoden päästä jonkun toimen käytön, käyttöönotosta olemme siinä ja siinä päässä tavoitteista. Me olemme tehneet kaikkemme, meillä on tämä strategia tässä pöydällä, me olemme päässeet sopimukseen neuvoston kanssa sekä strategiasta että tavoitteista ja parhaillaan keskustelemme näistä toimista neuvoston kanssa. Ja äh, ilmapiiri on aika hyvä. Ainoa varsinainen ongelma on se, joka liittyy siihen, miten nämä integroidaan yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan, missä järjestyksessä pitää toimia, voimmeko me lähteä viemään näitä asioita eteenpäin, onko se ympäristöneuvoston asia ja niin edelleen. Eli tällaisia kysymyksiä tässä vielä on ilmassa, mutta me teemme kyllä kaiken, jotta tämä toimeenpano on erillinen osa sitä, mitä me olemme luvanneet. Hmm sitten herra Aader, minä luulen, minusta teidän tutkimuksenne oli täsmälleen se tutkimus, johon, jota minäkin kannatan. Tämä on erittäin loistava esimerkki siitä, miten kierrättämällä voi uudelleen käyttää sellaisia materiaaleja e, ja päästä vaihtoehtaisiin ratkaisuihin sen sijaan, että lähdetään vain kaivamaan sellaisissa olosuhteissa, joista tiedätte, että ne ovat kaikkea muuta kuin turvallisia, tai jos ne nyt eivät ole täysin epäturvallisiakaan, niin ainakin niissä jotain ongelmia aina on. Aivan viattomia ne eivät ole. Eli olen samaa mieltä kanssani siitä, että kaikkea tutkimusta tällä alalla täytyy tukea, kuten myös myrkyllisen prosessoinnin ongelmaa, äh, ongelman täytyy tarttua. Sitten herra Fernandes Niin, missä herra Fernandes istuukaan siellä. Energiatehokkuus. Me komissiossa olemme juuri vähän aikaa sitten hyväksyneet. Tämän, tämä nyt ei suoraan ole minun vastuualuettani, mutta olemme vähän aikaa sitten hyväksyneet asiakirjan, jonka pitäisi nopeuttaa tai ainakin sulkea tässä olemassa olevaa kuilua. Ja muistan tuosta keskustelusta, että siinä mainittiin, että komissio tulee harkitsemaan, jos eli harkitsemaan sitä, että voitaisiin mennä sitovampaan suuntaan. Sitten biojäte, tavoitteet. Olen keskustellut näistä tavoitteista jo monta kertaa ja selostanut myös syitä siihen, miksi me uskomme, että me emme tarvitse erillistä biojätedirektiiviä, mutta se ei tarkoita, ettemmekö me mieti biojätetavoitteita ja niiden käyttöönottoa. Kyllä, ehdottomasti mietimme ja pohdimme näitä. Ja toisen, toinen huomautus, jonka tahtoisin esittää, on se, että jotkut jäsenmaat jo nyt toimivat oikein hyvin tällä alueella. Niillä on jo lainsäädäntö, ja ö, jotkut jäsenmaat tekevät tässä jo paljon parempaa työtä kuin toiset, mutta tavoitteita siis pohdimme. Karl sitten innovaatiosta. Meillä on kaksi päästoria, kaksi, toinen on kulutus ja toinen on tuotto. Eli tuot, tuotannon puolella ekodesign on ehdottomasti se, mitä me edistämme. Ja minusta tämä on erittäin vahva instrumentti, uskon henkilökohtaisesti siihen kovasti. Monet pelkäävät, että siitä tulee byrokraattinen monsteri, mutta itse uskon, että jos me tuotteen muotoilun ja designin aikana pohdimme, mistä materiaalista se tehdään, miten se voidaan kierrättää ja niin edespäin, niin minä uskon, että tämä on tie eteenpäin. Sama koskee myös ähm, merkintöjä, äh, ympäristömerkintöjä ja ekomerkintöjä kuluttajille, jotka ovat asioista perillä. Meillä ei pitäisi olla monenlaisia merkintöjä, joita kukaan ei ymmärrä, vaan selkeitä merkintöjä, jotka todella auttavat kuluttajaa tietämään, että tämä on ekologisesti suunniteltu tuote. Innovaatiosta. Historia on osoittanut monta kertaa, että innovaatiosta voi olla enemmän hyötyä ja, ja tulosta kuin osaamme odottaakaan. Maltus oli yksi näistä talousteoreetikoista, joka muutama vuosisata sitten sanoi, että väestön myötä kasvu on rajallista ja sitten historiasta on myös kiinnostava tarina siitä, kun äh, hevosvankkureita alettiin käyttää kaupungeissa, niin suuri ongelma, kun haluttiin päästä eroon tästä äh, liikennevälineestä äh, lannan takia, niin, niin sitten siitä piti päästä eroon. Ja me tiedämme myös tarinan Rooman klubista, en nyt muista missä he sanoivat, että vuonna 1992 fossiiliset polttoaineet loppuvat maailmasta. Eli minä en yritä sanoa, etteikö meidän pitäisi olla aktiivia tällä alueella ja viedä eteenpäin politiikkaa tähän suuntaan. Totta kai täytyy ja se komissio ehdottaakin tällaisia toimia, enkä minä yritä sitäkään sanoa, etteikö meidän pitäisi myös keskittyä tähän palautusefektiin tai bumerangiefektiin, mutta äh, sitä minä vain yritän sanoa, että me saatamme vielä yllättyä innovaation puolella, että jos annamme oikeita signaaleja ja edistämme tätä, niin me tulemme saamaan vastauksia sieltä puolelta. Minä uskon, että teollisuus tarvitsee selkeän signaalin ja sen ne kyllä saavatkin omilta, omalta kentältään, että niiden on työn tuottavuudesta siirrettävä painopiste resurssituottavuuteen. Se on aivan ehdoton vaatimus ja oikea suunta. Ja sitten vielä tuo ilmanlaatu lopuksi. Meillä on ilmanlaatuongelma, se on selvä. Ja meillä on hyvin paljon avoimia kysymyksiä tällä alalla. Ja juuri tästä syystä minä vuoden alussa kävinkin keskustelemassa tästä kollegojen kanssa, koska minä en pysty ilman esimerkiksi liikennekollegojen, kalastuskollegojen ja muiden eh, elinkeinoelämän edustajien eh, kanssa. Eh, en pysty tässä yksin työskentelemään. Meillä on tästä sopimus ja me työstämme ehdotuksia, mutta se ei tarkoita sitä, että typpioksidit ja e, pienhiukkasongelmat katoaisivat. Nämä ovat varsinkin liikennepuolella hyvin suuria ongelmia. Ja tällä hetkellä me keskitymme erityisesti mittauskysymyksiin ja todellisen maailman päästöihin ja viemme asioita tässä kovasti eteenpäin. Minun mielestäni ihan keskeistä pitäisi olla terveys. Kansalaisen terveys pitäisi tässä olla se keskeinen kriteeri. Ja WHO, maailman terveysjärjestö, antaa meille signaaleja siitä, että näitä standardeja pitää ehkä jopa kiristää, jos me katsomme, mitä me olemme vaatineet viimeisen kahden vuoden aikana, niin tulee uutta tietoa siitä, kuinka kiinteä tämä linkki ilman laadun ja ympäristön laadun ja terveyden välillä onkaan. Tämä, tätä täytyy, tämä on voimakkaampi kuin ehkä olemme ajatelleet. Kiitoksia. Kiitoksia Janis Potosin komission jäsen. Tiedämme, että olette hyvin innokkaasti ja vahvasti näissä mukana, eli ei ongelmaa siinä, että käytitte 32 minuuttia ja hyvin yksityiskohtaisesti vastasitte näihin kaikkiin kysymyksiin ja annoitte myös hyvin laajan yleiskuvan. Olemme kiitollisia teidän sitoumuksestanne ja asiat ovat hyvissä käsissä tänään saitte ympäristövaliokunnalta hyvinkin laajaa tukea ja sitten menette muihin parlamentin valiokuntiin ja kerrotte ja puhutte kilpailukyvystä ja teol- uusista teollisuusmahdollisuuksista. Ja toivotaan, että he ovat yhtä kiinnostuneita ekosysteemien suojelemisesta ja ympäristöstä kuin me olemme noista kysymyksistä. Kiitoksia tästä. Tämä etenemissuunnitelma menee nyt tässä eteenpäin. Onnea tähän mainstreaming-keskusteluun. On tärkeää, eh, tämä valta, eh, valtavirtaistaminen on tärkeää. Kiitoksia oikein paljon ja nähdään taas. Okay, then we Straight away, come. No niin, sitten menemme seuraavaan mietintöön, Jan, ja Gerbrandin mietintöön samasta aiheesta, eli resurssitehokkaasta Euroopasta. Nyt kun olemme keskustelleet tästä näin vuolasti, niin ehkä tämä seuraava kohta menee hiukan sähäkämmin. Mutta ole hyvä, kerro omista ajatuksistasi. Kiitos puheenjohtaja. En aio käyttää 32 minuuttia tähän. Puhun hyvin paljon lyhyemmin, mutta kun nyt ajattelemme tämän aiheen laajuutta, niin meidän pitäisi kuitenkin käyttää hieman aikaa ja käydä läpi tämä työasiakirja. Haluaisin aloittaa päivän lehdellä. Luin tämän päivän lehtiä ja kaikkien etusivuilla oli suuria otsikoita talouskriisistä, EU-kriisistä ja niin edelleen. Meidän pitäisi kuitenkin olla tarkkoja sen suhteen, että tämä ei estä sellaisia perustavanlaatua olevia muutoksia, joita on nyt tapahtumassa. Ehkä muutaman vuoden päästä ihmisiä maapallolla on yhdeksän miljardia ja vieläkin huolestuttavampaa on se, että ihmis, väestö kasvaa eniten keskituloisten henkilöiden keskuudessa. Ja on hyvin selvää, te, te mainitsitte puheenjohtaja, ei vaan se oli komission jäsen, joka mainitsi Rooman klubin ja vuodelta 1992 tämän poliittisen asiakirjan, jossa mainittiin, että maapallomme on liian pieni tuottaakseen ne kaikki ne resurssit, joita me tarvitsemme. Ja nyt näiden perustavien muutosten vuoksi on täysin selvää, että myös talous muuttuu dramaattisesti. Resurssit ovat yhä niukempia ja niukempia, ja olipa sitten kyse ideologisista tai poliittisista syistä, sillä ei ole niin väliä, mutta resurssit ovat yhä niukempia ja myöskin kalliimpia. Ja resurssien niukkuus onkin mielestäni yksi moottoritekijä tällaiselle vihreälle teolliselle vallankumoukselle – se myös vaikuttaa ilmastopolitiikkaan ja sen alan lainsäädäntöön, haluammepa sitä tai emme. Ja, mutta se vaikuttaa myöskin kuluttajien valintoihin. Kuluttajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita siitä, että kuluttaisivat tehokkaalla tavalla. Ja tästä todella ollaan koko ajan tietoisempia ja tietoisempia. Ja siksi esitin aiemmin komission jäsenelle kysymyksen tästä. Nimittäin resurssitehokkuus ei ole sellainen asia, jonka voimme siirtää syrjään, koska tällä hetkellä olemme keskellä talouskriisiä. Meidän pitää nyt juuri hyvin radikaalisti puuttua tähän kysymykseen juurikin talouskriisin takia. Ja yksi viesti e- resurssitehokkuudesta jäsenvaltioille ja Euroopan komissiolle on se, että meidän täytyy toimia tässä kiireellisemmin. Aika on nyt. kun otamme huomioon sen, miten tärkeää on antaa tälle taloudellista merkitystä, on se, että meidän pitäisi yhdessä toimia yritysten kanssa, jotta ne voisivat parantaa resurssitehokkuutta. Pääsisimme kohti resurssitehokkaampaa taloutta ja poliitikkojen tehtävänä on tehdä myöskin EUsta resurssitehokkaampi ja se ei onnistu ilman yrityksiä. Meidän pitäisi kääntyä yritysten puoleen ja kysyä, mitä te haluatte, ja näin me aiommekin tehdä. Me ja yritykset toimimme yhdessä. Tässä pitäisi olla hieman konkreettisempi kuin tähän asti. Olen puhunut useille yrityksille ja yritysjärjestöille edellis- viime kuukausien aikana, ja ne ovat kyllä aktiivisia, mutta jollain tavalla eh, eh, toimemme ei ole riittävän konkreettisia. Se, mitä me voimme poliitikkoina tehdä, jotta pääsisimme kohti tehokkaampaa Eurooppaa. Me näemme yrityksiä, jotka todella tekevät paljon ja investoivat paljon resurssitehokkuuteen. Ne siellä tiedetään nämä asiat, koska niiden jokapäiväisissä budjeteissa näkyy resurssitehokkuus. Tässä myös järjestöt äh, ovat mukana ja kuluttajan, komission jäsenkin tästä puhui. Tällä hetkellä järjestöt kuitenkin valitettavasti vain äh, enimmäkseen puolustavat äh, taustalla olevien tahojen etuja. Tänään on julkaistu raportti, jonka mukaan Kiina investoi paljon enemmän resurssitehokkuuteen ja se luo ne 9 miljoonaa työpaikkaa Kiinaan. Eli kyllä olisi investoitava kestävään talouteen paljon enemmän. Ja, invest- ja investointien pitäisi olla paljon voimakkaampia. On investoitava innovaatiopolitiikkaan siihen, että resurssiinfrastruktuuria parannetaan. Ehkäpä yrityksille pitäisi antaa enemmän joustoa lainsäädännön alalla, jotta politiikka olisi, resurssitehokkuuden politiikka olisi parempaa. Mutta jos me siis verotamme resurssia, niin voimme alentaa samalla verotusta, myös työn, työn verottamista voimme, eli tässä on tavallaan keppiä ja porkkanaa. Mielestäni kuitenkin komissio toimii tavoitteiden asettamisessa liian hitaasti. Mikä sitten hyvä puheenjohtaja olisi Euroopan parlamentin rooli. Mielestäni tämän parlamentin rooli on todella korostaa kiireellisyyttä. Euroopan unioni on todella haavoittuvainen resurssien alalla. Me olemme riippuvaisia, riippuvaisempia kuin kukaan muu resurssien tuonnista ja meidän pitäisi olla tästä huolissamme. Yksittäiset jäsenvaltiot, joiden toimitusvarmuus on taattu, suunnittelevat varastojen luomista. Saksan teollisuudessa tehdään paljon, siinä esimerkiksi toimitaan yhdessä, jotta voidaan taata maan saatavuus, mutta mitä hyödyttää tehdä kansallisesti jotakin, jos kauppapolitiikka on EU-tason politiikkaa eikä kansallista politiikkaa. Ajattelen joitakin hyvin konkreettisia toimenpiteitä ja pyydän kollegoitani tutustumaan niihin ja kommentoimaan niitä. Sillä tavalla saan ne myöhemmin sitten tänä vuonna mukaan myös mietintöluonnokseeni. Esimerkiksi kauppapolitiikan alalla voidaan ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä tai jätehuollon alalla – komission jäsenkin tähän viittasi vastauksissaan. Ja tällä hetkellä olen vakaasti sitä mieltä, että meidän jätestrategiamme keskittyy edelleen liikaa sellaiseen, mistä että täytyy päästä jätteistä eroon sen sijaan, että jätteitä pidettäisiin arvokkaana resurssina itsessään. Esimerkiksi kunnallisissa jätepolitiikasta, jätehuollossa pitäisi kiinnittää huomiota siihen, miksi me, miksi me heitämme hukkaan tätä arvokasta resurssia. Ympäristösuunnittelu tai ekosuunnittelu on tärkeää ja meidän täytyy myös sitä varten luoda hyvin tiukat kriteerit. Tällä hetkellä tuotteita suunnitellaan niin, että on miltei mahdotonta saada jonkinlaista resurssitehokkuutta aikaiseksi. Eli tähän pitää kiinnittää enemmän huomiota. Sitten myös ympäristötuet. 54 miljardia euroa käytetään EUn alueella yritysten autoihin. Jos tämä raha käytettäisiin kestävimpiin autoihin, niin sekin olisi parempi on ajateltava resursseja ja saastuttamista yhdessä. On luotava vaihtoehtoja monille niukoille luonnonvaroille, joita tällä hetkellä käytämme. Uudistuvalle luon, uudistuville energiavaroille on asetettava tavoitteita. Me tarvitsemme vaihtoehtoja. Byrokratiasta eroon pääseminen on myös tärkeä asia tällä alalla eurooppalainen talouden ohjausjakso, jos, jonka komission jäsenkin mainitsi, on hyvä, että tätä korostetaan. Se on yksi niistä vahvoista työkaluista, joilla voimme painostaa jäsenvaltioita ottamaan yleisemmin huomioon resurssitehokkuuden. Ja lopuksi meidän täytyy myös ajatella omia kulutustottumuksiamme. Haluaisin sanoa, että vain innovaatio yksin riittäisi resurssitehokkuuden takaamiseksi, mutta valitettavasti se ei riitä. Meidän täytyy myöskin korostaa eh, omia kulutustuttamuuksiamme ja ruokavaliontamme. On useita konkreettisia tukitoimenpiteitä, joita molemmat puolet tässä parlamentissa varmaankin voivat tukea. Mutta tämä strategia voi onnistua vain, jos elementtejä tulee molemmilta laidoilta. Me haluamme joustavuutta, innovaatiota, toimitusvarmuuden takaamista, mutta meidän täytyy myöskin uskaltaa kieltää tai torjua ympäristölle haitallisia aineita. Meidän täytyy tehdä kumpaakin. Meidän täytyy nyt lähteä pois tältä mukavuusalueelta ja tehdä näitä hankalia asioita. Vedän yhteen nyt. Ollaanpa sitten keskellä kriisiä tai aloittamassa teollista vihreää vallankumousta, niin kummassakin tapauksessa meidän on toimittava paljon nopeammin kuin nyt, paljon nopeammin kuin komissio tai neuvosto haluavat meidän tällä hetkellä toimivan. Mielestäni tämän parlamentin tärkein vastuualue onkin, tai yksi niistä on se, että me nopeutamme ja tehostamme prosessia, jotta päästään resurssien tehokkaampaan käyttöön EU:ssa. Nyt haluaisin kuulla kollegoideni kommenttia, jotta voin ottaa ne mukaan tähän mietintöluonnokseen. Kiitos. Eh, Kiitoksia paljon Gemjan työasiakirjasta, jossa on paljon oikein hyviä elementtejä meidän mietinnöllemme myöhemmin. Mainitsit monta instrumenttia ja suuntia, joihin meidän pitää kulkea. Ja ihan oikein mainitsit paitsi teollisuuden myös kuluttajat. Eh, kuluttajien täytyy tulla tietoisiksi näistä asioista ja eh, muuttaa käyttäytymistään kestävämmäksi. Meillä on ehkä noin 20 minuuttia vielä tämän keskustelun käymiseksi, joten kysyn, että kuka muu haluaisi käyttää puheenvuoron. Joan, Judith, totta kai Joan. Selvä. Aloitetaan näistä listalla olevista nimistä. Karl Heitz, Florence on juuri ulkona, joten Judy, Judith, sinä saat heti nyt puhua. Ole hyvä. Uh, thank you, Chairman. Uh, and... Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset kollegalle hänen mahtavasta työasiakirjastaan ja ajatuksistaan ja tuen teitä hyvin pitkälti teidän kunnianhimoissanne ja tavoitteissanne, samoin kuin komission myös. Ja uskon, että tulette näkemään, että kaikki kollegat tai useimmat kollegat tässä valiokunnassa ovat yhtä kunnianhimoisia ja tukevat ajatuksiaan. Koko tämä kysymys on luonnollisesti se, kuinka, kuinka me toteutamme nämä tavoitteemme. Ja koko lippulaiva sinällään, antaako se meille tarpeeksi välineitä, joiden avulla voimme saavuttaa tavoitteet. Ja tässä meidän on vielä tehtävä työtä. Me kaikki haluamme saavuttaa nämä hyvät nämä vihreät laitumet ja paratiisin. Mutta miten me teemme tämän? Ehkäpä meillä voisi olla jonkinnäköinen tällainen kannustusjärjestelmä maiden kesken, millä tavalla vaihtaa parhaita käytänteitä. Ja että meillä on Euroopassa Äh, ollut tarpeeksi näitä klustereita, mutta niillä ei ole seuraajia sen vuoksi, että informaatiota ei vaihdeta tarpeeksi. Toinen asia vielä. Meillä on niin paljon erilaisia äh, ympäristömerkkejä, ekomerkkejä ynnä muita, ja jossain vaiheessa tulemme tilanteeseen, jossa kuluttajat eivät enää tiedä, mikä on oikea äh, tällainen ympäristömerkki. Saksassa oli Grüne Punkt, joka vähän ajan kulttua oli kaikessa ja ihmiset luulevat, että se on tällainen ekomerkki, mutta se ei ole sitä. Eli ehkä tämä less is more olisi hyvä. Ja sitten meidän täytyy vaikuttaa myös Olen samaa mieltä siitä, että kuluttajakäyttäytyminen on ratkaisevaa, mutta miten me äh, ratkaisemme tämän asian sitten? ehkä informaatio ei riitä, eivätkä nämä merkinnät ehkä riitä. Kysymys on myös kannustimista. EUlla ei tässä ole välttämättä kaikkia toimi, toimivaltuuksia ja siinä, miten hoidamme koko tämän verotuskysymyksen. Tuen sinua siinä, että pitäisi poistaa käytöstä nämä ei-kestävät, äh, ympäristön kannalta ei-kestävät ainekset. Mutta miten? Ensin me tarvitsemme kattavan äh, katsauksen ja sen jälkeen ne täytyisi saada pois. Mutta teemmekö sen tällä mietinnöllä? Tai onko meillä mahdollisesti keino kiertää tämän? Puhuit innovaatioista. toki me tuemme myös tätä, se on hyvin tärkeää. Viikon sisällä komissio tulee julkaisemaan tämän 2020 tavoitteen suuren äh, tutkimus- ja innovaatio-ohjelman. Ja nämä asiat äh, sopivat hyvin tähän 2020 ohjelmaan odotan innolla yhteistyötä kanssasi ja haluan mielelläni olla mukana tekemässä tämän konkreettisemmaksi. Äh, Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Kiitos. Tässä näyttää olevan pelkkiä alankomaalaisia äänessä, mutta toivottavasti muutkin vielä innostuvat puhumaan. Eli mehän rakastamme tätä innovaatiopuolta ja näemme siinä paljon mahdollisuuksia. Kiitos Kerbenjan todellakin erinomaisesta työasiakirjasta. Olen sitä mieltä, että otat siinä nimenomaan esille avainasiat ja ydinasiat. Ja juuri nyt on hyvin tärkeää päästä eteenpäin konkreettisten ehdotusten kanssa, erityisesti parlamentin taholta, koska oma suurin pelkoni on se, että me kaikki olemme samaa mieltä tästä agendasta ja resurssitehokkuuden tärkeydestä. Ja sitten me lähdemme tyytyväisenä kotiin, emmekä sitten kuitenkaan saa mitään konkreettista ehdotusta aikaiseksi. Eli parlamentin mietinnön pitäisi olla hyvin selkeä sanainen komission ja neuvoston suuntaan ja painottaa sitä, että jos todella tämä agenda halutaan ottaa vakavasti, niin meidän täytyy mennä eteenpäin nopeammin kuin komissio ehdottaa. Indikaattorien ja päämäärien asettaminen on aivan perustavanlaatuisen tärkeä seikka ja tuossa työasiakirjassa myös puhutaan siitä, mutta alatavoitteet on asetettava nyt saman tien heti ja minusta niissä pitäisi keskittyä. Mehän tiedämme, että meillä on vihreä, siis kasvihuonekaasut, anteeksi, ja sitten meillä on kaatopaikkaongelma. Ja tämä pitäisi olla koko tuotteen elinkaaren ja viennin ja tuoninkin alalle ulottua, ei pelkästään tuotannon alalle. Mehän viemme oman ekologisen jalanjälkemme EUn ulkopuolelle. Tämä on hyvin tärkeä pointti ja parlamentin roolin pitäisi olla hyvin konkreettinen, kun tällaisia alatavoitteita määritellään. Toinen hyvin keskeinen asia, josta haluaisin nähdä selkeitä parlamentin ehdotuksia, on verotuksen painopisteen siirtäminen. Se on aivan avainasia, jos katsotaan historiaakin ja komission jäsenkin mainitsi sen, että työvoimakustannukset ovat kasvaneet 200 prosenttia viimeisten parin kolmen vuoden aikana, kun taas raaka-ainekustannukset ovat kasvaneet vain 40 prosenttia samassa ajassa. Eli tässä mielessä on ollut hyvin loogista ettei meidän taloudemme koskaan ole pyrkinyt käyttämään vähemmän raaka-aineita, vaan vähemmän työvoimaa. Ja nyt meillä on sitten näitä ongelmia taloudessa, missä meillä on paljon työttömyyttä ja silti erittäin suuri raaka aineen riippuvuus tai riippuvuus suurista raaka määristä ja siksi verotuksen painopisteen siirtäminen on niin tärkeää. Äh, se täytyy su- suunnata resurssien käyttöön ja minä haluaisin, että parlamentti olisi tämän asian suhteen hyvin selväsanainen, kun se tästä ehdottaa, koska äh, tätä verotuksen, verotuksen suhteen meidän on todellakin jätettävä tähän oma leimamme ja keskustelua täytyy jatkaa. Muuten me keskustelemme tästä, mutta emme pääse eteenpäin emmekä esitä konkreettisia ehdotuksia. Eli minä odotan jo innolla yhteistyötä kanssanne äh, esittelijänä ja tosiaankin haluamme konkreettisia ehdotuksia, tavoitteita, veroasioita, sektora, sektoriaalisia lähestymistapoja esimerkiksi maatalous- ja kalastuspolitiikassa ja jätepolitiikassa. Mutta kaikista vaikeinta ja tärkeintä on se, että konkreettisia ehdotuksia tehdään. Muuten tämä jää jälleen tällaiseksi oikein mukavaksi Euroopan parlamentin tekemäksi, tekemäksi paperiksi, joka on taas meidän resurssiemme tuhlausta. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Olen kerrankin yhtä mieltä vihreiden kollegan kanssa, kun kyseessä on sellainen asiakirja, jossa on kyllä kaikkia hienoja ehdotuksia, mutta kerrankin ne ovat toteutettavissa. Tämä on työasiakirja, ennen, ja siinä käsitellään ja analysoidaan komission lähettämää asiakirjaa oikein hyvin. Mutta joitakin esimerkkejä ehkä pitäisi selventämiseksi vielä antaa. Tokihan tästä vielä mm, lopullisten ehdotusten yhteydessä voimme vielä tarkemmin keskustella, mutta kun ajatellaan sitä, että suositaan ympäristöystävällisempiä tuotteita ja niiden markkinoita, niin minä haluaisin vähän selkeytystä tähän, kun nyt ajatellaan näitä tuotteita esimerkiksi, joita tuodaan. Täällä puhutaan Kiinasta, luodaan, siellä valmistetaan paperia, leluja, kaiken näköisiä tuotteita valmistetaan Kiinassa ja kuitenkin kaikki jätteet tuotteet tulevat myöskin. Sieltä on näitä muovipakkauksia ja muita. Kysehän on todella merkittävästä saastumisesta. Mitä sitten näille tuotteille tehdään? Joko me huolehdimme niistä Euroopassa tai tännehän tuodaan myöskin kaiken näköistä saastaa, joka on myöskin vaarallista. Voimme kysyä tästä komissiolta meidän, jos me puhumme ympäristöystävällisistä tuotteista, niin tämän pitää sitten koskea kaikkia maita, ei pelkästään Eurooppaa. Lisäksi täällä sanotaan, että pyrimme siirtämään verotusta saastuttajien niskaan ja poistamaan sitä niiltä, jotka eivät saastuta. Tehdäänkö tässäkin niin, että komissio antaa ehdotuksen tai lainsäädäntöä, jossa sitten halutaan nostaa verotusta esimerkiksi metaanipäästöjen suhteen, enem, vaikkapa enemmän kuin minkään muiden tuotteiden asolta. Ehkä esittelijä voi tähän tuoda selveytystä. Se, joka saastuttaa, niin meidän pitää verottaa häntä, mutta jos nyt ajattelemme metaania ja muita tuot materiaaleja, jotka ovat paljon paljon saastuttavampia kuin metaani, niin tämä täytyy saada tasapainoon. Ja sitten polttolaitokset, muut saastuttavat, näistä on puhuttu viime vuosienkin aikana. Hiilidioksidia tulee niistä hyvin paljon myöskin puun polttamisesta. Mitä me teemme kaikille tälle, näille aloille, joita olemme tähän asti rahoittaneet? Pitääkö tehtaat suorastaan sulkea vai mitä tehdään? Rahoitammeko me sitten niiden sulkemista vai mitä? Minä haluan kyllä tehdä yhteistyötä näissä asioissa. Hyvä puheenjohtaja, meidän täytyy myöskin miettiä mitä teemme pienhiukkaspäästöille. Pitääkö, pitäisikö toimia niin, että EUta katsotaan kokonaisuutena? EU, Suomessa asuu viisi miljoonaa, mutta sen pinta-ala on sama kuin Italiassa, vaikka Italiassa on paljon enemmän ihmisiä. Pitää ajatella Ranskaa ja muita maita verrattuna Suomeen. esimerkiksi Saksan, Ranskan alueille. Sieltäkin voidaan tulla. Mutta jos me ajattelemme nyt tätä toimintaa, niin ehkä meidän pitää suorastaan sulkea joitakin Euroopan alueita, jos halutaan kaikki tuotantotoiminta, teollinen toiminta pitää siis tietyillä aloilla lopettaa kokonaan, jos haluamme saavuttaa tavoitteet tai siis pysyä annetuissa rajoissa. Eli miten me toimimme niin, että tämä saadaan jollakin tavalla toimivaksi? Kiitoksia. Emme me kaikkea halua sulkea, vaan puhdistaa ja sitten pitää ne myös avoinna. Viimeinen puhuja Richard Zeba ennen kuin komissio on sitten vuorossa. Kiitos. Karl Hans ei ole paikalla ja siksi minä otan nyt hänen paikkansa varjoesittelijänä. Meidän täytyy, kun me puhumme tästä, meidän täytyy muistaa eh, ympäristön suojelu ja taloudelliset perustat. Ja jos me puhumme tästä resurssitehokkuudesta, niin sehän on hyvin tärkeää, kun katselemme hintojen nousuja ja resurssien vähyyttä. Minä uskon, että liittyen siihen, mikä tavoite meillä on ja sen lisäksi me haluamme tietää, millä tavalla me haluamme vaikuttaa tai ei vaikuttaa hintapaineisiin. Tämä on peruskysymys, joka on esitettävä, koska on äh, aloja, joissa meillä on näitä hintasignaaleja, jotka toimivat. Ja lainsäätäjänä meidän pitäisi mielestäni puuttua tähän mahdollisimman vähän. Toiset alat, hyvä laatuinen ilma, vesi, se on hieman vaikeampaa. Siinä meidän lainsäätäjänä meillä on konkreettinen tehtävä. Jos sitten katselemme tällaista yhteistä hyvää, kuten vesi ja ilma, niin meidän täytyy huomioida myös se, että Euroopassa on erilaisia alueita, joissa olosuhteet ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi meillä kotona on 2 prosenttia vesiresursseista. Jos tähän asetettaisiin äh, tiukat äh, Äh, tehokkuus, resurs, resurssitehokkuusvaatimukset, niin kukaan ei ymmärtäisi sitä. Se ei liity mitenkään puhtauteen tai ekologisuuteen tai äh, muuhun veden laatuihin, vaan se, että veden käyttöä rajoitettaisiin tiukasti, ei äh, olisi ymmärrettävää. Ei sitä vettä olisi kuitenkaan enempää kuin mitä jokista tuo. Mitä tulee tähän ekodesigniin, täytyy muistaa, että tämä mm, one size fits all lähtökohta ei aina sovi. Meidän täytyy muistaa tämä alueellisuus koko ajan. Sen vuoksi, että meidän täytyy myös muistaa, että me tarvitsemme kansalaistemme joukossa poliittista hyväksyntää. Kun me puhumme resurssitehokkuudesta, niin meidän täytyy jakaa tämä, selvittää mihin me haluamme, mitä välineitä meillä on käytettävissä, käytettävissämme ja koskeeko tämä koko sektoria vai jotain tiettyjä sektoreita, onko tässä alueellisia ongelmia ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin, että tämä sitten toimisi oikealla tavalla, sillä tavalla kuin me haluamme. Yleiset tavoitteet, no kaikki me sitä tuemme, mutta eh, paholainen piilee yksityiskohdissa. Ja koko tämä eh, valtavirtaistaminen, mistä eh, komissio puhui, kalastuspolitiikka, aluepolitiikka, maatalouspolitiikka, että kaikkien komission jäsenten, vastuukomission jäsenten täytyy ottaa mukaan tämä ympäristönäkökulma. Ja parlamentin täytyy huolehtia siitä, että voimme painostaa aina kyseistä komission jäsentä. Robin Mies von der DG. Kiitoksia. Sitten ympäristöpääosasta Robert Mies, olkaa hyvä lausuntonne. Yeah, thank you. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää aivan erinomaisesta luonnoksesta, asiakirjaluonnoksesta. luonnoksesta me olemme samaa mieltä monistakin suuntaviivoista, joihin esittelijä viittaa. Haluaisin kiittää myös suurinta osaa puhujista konkreettisista ehdotuksista ja haluaisin kyllä vakuuttaa herra Gerbandille, että komissio jakaa myös tämän tietoisuuden asioiden kiireellisyydestä ja haluaa kulkea konkreettisempien toimien toimeenpanon suuntaan, kun etenemissuunnitelmasta puhutaan. Me äh, mielellämme työskentelemme hyvin kiinteästi yhdessä parlamentin kanssa kehittääksemme tätä eteenpäin. Ja aivan erityisesti tämä kiireellisyyden tuntu äh, liittyy haluun indikaattorien ja tavoitteiden määrittelemiseen 2013 mennessä. Ja kuten viimeinen puhuja sanoi, haaste on kova ja siksi komis- ja komissio on tästä erittäin tietoinen. Ja erityisesti sitten, kun me esitämme tavoitteita, niiden vaikutusten arviointi täytyy toteuttaa ihan täysin ja varsinkin sellaisten vaikutusten tai varsinkin ja kaikkien jäsenmaiden ja eri sektorien kokemat vaikutukset täytyy ottaa huomioon, jotta saadaan aikaan hyväksyttävä lopputulos. Kiitos vielä kerran ja odotan yhteistyötä tämän vaikean kysymyksen parissa teidän kanssanne. Kiitoksia. Nyt me olemme siis kaksi ja puoli tuntia keskustelleet resurssitehokkuudesta hyvinkin laajaksi, laajasti. Se oli oikein hyvä ja tämähän onkin hyvin tärkeä teema. Gervandio kuuli kaiken, mitä täällä sanottiin ja ensi vuonna varmaankin tekee mietelmän luonnoksen, josta sitten uudelleen keskustelemme. Oliko tähän vielä jotain lisättävää, ellei, niin sitten menisimme seuraavaan asiaan. Um puheenjohtaja, ihan lyhyesti vain. On todella arvokasta kuulla kollegoiden huomioita ja totta kai poliittista taistelua varmaankin käydään eh, hintojen ja verotuksen tavoitteiden osalta. Mutta kuten jo sanoin, meidän täytyy päästä pois mukavuusalueelta ja ottaa vähän muitakin vaihtoehtoja huomioon. Kollegat varmasti haluavat näin toimia. Ehkä pitää päästä eroon alkuperäisistä ajatuksista. Olen varma siitä, että saamme työstettyä eteenpäin joitakin näistä ajatuksista. Ja minun tavoitteeni on saada hyvin konkreettinen mietintöluonnos aikaiseksi. Tästä haluan kollegani vakuuttaa. Kiitos. Kiitoksia tästä työstä. Ja nyt tulemme seuraavaan esityslista kohtaan, joka on suuri teema sekin, nimittäin low carbon economy, eh, matalan hiilen talous vuoteen 2050 saakka. Chris Davis on työskennellyt ankarasti tämän parissa ja työasiakirjan pohjalta laatinut mietinnön. Chris Davis, ole hyvä. The European Union has no... Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan unioni ei ole sitoutunut 2020 vuoden jälkeen supistamaan hiilidioksidipäästöjään. Me olemme luottaneet siihen, että syntyy kansainvälinen sopimus ennen kuin me hyväksymme kunnianhimoisia toimia. Minun mielestäni meidän on nyt hyväksyttävä, että kansainvälinen sopimus on epätodennäköinen siinä mielessä, kuin me olemme sitä odottaneet lähitulevaisuudessa solmittavaksi. Tässä ei ole kyse, kyse pelkästään hiilidioksidipäästöjen päästöjen vähentämisestä. Se, mitä me teemme Euroopassa, voi myös toimia esimerkkinä mu- muulle maailmalle hyvässä ja pahassa. Se, millä todella on väliä, on talouden virkistäminen näillä toimilla. Ja mielestäni tämä on juuri se keskeinen seikka. Me, meidän täytyy saada Euroopan taloudelle annettua piristysruiske ja annettua suuntaviivat tulevaisuuden investoinnille. Jos katsotaan energiasektoria, tällä hetkellä suuri prioriteetti kaikilla suurilla yrityksillä on uusiin energiamuotoihin investoiminen, koska hallitukset niitä tukevat. Mutta mitä pitää sitten tehdä fossiilisten polttoaineiden kanssa? Se on se suuri kysymys. Tällä hetkellä fossiilisten polttoaineiden hinta tekee niistä epähoukuttelevia, mutta kukaan ei voi olettaa, että rakennat voimalaitoksen seuraaviksi 40 vuodeksi ja oletat, että koko tuon ajan tilanne pysyy samankaltaisena kuin nyt. Eli ihmiset maksavat miljardin verran noista tuosta laitoksesta ja sitten eh, ovatkin käyttökelvottoman voimalaitoksen äärellä, koska tilanteet muuttuvat ja ilmasto lämpenee ja niin edelleen. Meidän täytyy antaa investoijille selkeitä suuntaviivoja ja tämä tiekartta voi toimia puitteistona, jonka pohjalta komissio voi laatia erityisiä ehdotuksia tulevaisuudelle. Tämä on hyvin lyhyt mietintö. Parlamentti on antanut rajoitukset sen pituudelle, mutta tulen esittämään monia tarkastuksia saadakseen tänne vähän lisää asioita. Ja minulla on toinen versio, jonka olen myös jakanut ja teollisuusvaliokunnassa joka yhdessä meidän kanssamme työskentelee tässä. He äänestävät tänä vuonna edellisestä mietinnöstään ja kompromissitarkistuksista, joista on neuvoteltu. Ne ovat toivottavasti samansuuntaisia. Tämän mietinnön keskeinen elementti on se, että komission tiekarttaa vahvistetaan ja sen virstan pylväät 2030 tai 2040 saakka. Ja toivon, että jos komissio voi saada myös neuvoston tuen, niin sitten me tällä luomme perusta tulevien poliittisten aloitteiden puitteistolle. Toinen haaste on se, että meidän täytyy pystyä teollisuussektorin päästöjä rajoittamaan. It is simply failing to... Ja tämä on meidän avaininstrumentti raporttimme, nimittäin matalan hiilipäästön investoinnit. Viime perjantaina hiilen äh, hinta meni uuteen minimiennätykseen 9 euroa 30 senttiä. Me kaikki oletimme, että se olisi 30 euroa tällä hetkellä. Ja investoinnit ovat työskennelleet juuri sellaisen hypoteesin pohjalta, että se olisi jopa 40 euroa tällä hetkellä, ja se onkin 9,30. Eli näitä investointeja täytyy helpottaa sillä, että toimituksia vähennetään ja ja pitkän tähtäimen rajoitustavoitteet sovitetaan olemassa olevaan tilanteeseen 1,7 prosenttia vuodessa. Mutta jos me teemme sen nyt, niin me emme voi sanoa, että tämä tavoite pitää saavuttaa heti, mutta meidän on sanottava, että se ta- saavutetaan vaikka 2020 tai myöhemmin. Meidän täytyy antaa investoijille tällaisia varmuuksia. Tässä on muutama kiistanalainen kysymys, joista haluan hieman puhua. Ensimmäinen on kolmas elementti, jonka olen esittänyt ETS, jonka tarkoituksena, jossa on siis minimihinnan määritteleminen. Jos minimitaso määritellään, niin sitten joku voi argumentoida, että maksimihintakin pitäisi olla. En yritä sanoa, että meidän pitäisi asettaa hiilen hinta sille tasolle, mille me toivomme sen asettuvan. Minä vain haluan luoda luottamusta investointien, investoijien keskuudessa. Meidän täytyy antaa joku taso, jonka pohjalta he voivat tehdä oletuksia ja pelkäämättä, että koko investointi valuu hiekkaan. Koko tämä tämänhetkinen tilanne ei tuollaista luottamusta ruoki. Toinen elementti on sellainen, jota itsekin osin epäilen. Se on eh, ehdotus, joka komission pitäisi esittää uudistuvien energioiden tavoitteista vuoteen 2030 Minä, mennessä minä näen, että on paljon etuja siinä, että tällaisia tavoitteita asetetaan. Ne edistävät saavutuksia. Siksi uudistuvat energianlähteet tällä hetkellä kasvavat merkittävästi. Tokihan siihen menee myös paljon julkisia varoja. Mutta sitten argumentti siitä, että jos asetetaan uudistuville jokin eh, tavoite, niin sitten vääristetään markkinoiden toimintaa. Eh, jäsenmaiden eh, päästötavoitteet ovat tärkeitä. No, tämä on keskustelun alainen asia ja olen avoin tämän asian suhteen, että tarvitaanko uudistuvien energialähteiden suhteen tavoitetasoja. Kolmas asia on se, että meidän ei pitäisi jättää pois mitään keinoja tavoitteidemme saavuttamiseksi. Me olemme keskustelleet tässä valiokunnassa ydinvoimasta hyvin paljon. Se jakaa parlamenttia, mutta ydinvoima on yksi tapa eh, saada aikaan hiilidioksidiköyhää sähkön tuotantoa. Sama seem reluctant even to endorse the legislation which... Sama koskee hiilen talteenottoa ja varastointia. Tämä ähm, teidän ei tarvitse muuta kuin lukea kansainvälisen energiaviraston raportteja tietääkseen, että jos me haluamme tavoittaa eh, hiilidioksidipäästötavoitteemme eh, asetetut tavoitteet, niin CCS on ihan valtava rooli. Hiilin talteenotella ja varastoinnilla on valtava rooli tässä työssä. Plants, in particular gas-fired fossil fuel power plants. Sen lisäksi esimerkiksi kaasupolttolaitokset, ei, niiden ei tulisi saada enemmän kuin 10 vuoden polttolisenssi ennen kuin ne on asetettu tar- tarkistuksen alaisuuteen, koska muuten voisi olla mahdollista jäsenvaltiossa, että te saatte toimia vain, jos te kykenette laskemaan päästöjänne fossiilisessa polttolaitoksessa käyttämällä CCS. En minä tässä nyt sano, että meidän olisi pakko käyttää CCS tässä vaiheessa näihin kaasupolttolaitoksiin, vaan minä yritän saada aikaan jonkinnäköisen konseptin niin, että CCS olisi valmis ja tunnustettu ja todellinen. Muuten me jäämme jälkijunaan todella suuri riski tulevina vuosina koska aina on se riski, että siirrytään lyhyellä aikavälillä kaasun käyttöön ja sitten koko manner käyttää tai siirtyy tällaisiin paljon päästöjä aiheuttaviin laitoksiin. Ja sitten jonain päivänä ne, ne hyväksytään. Se, kun näiden, ne, jotka kehittävät näitä asioita, heidän pitäisi ottaa se huomioon heti alusta alkaen. Ja sitten viimeinen ehdotukseni, jonka haluaisin ottaa nyt esiin myös valiokunnan kanssa, on, on ähm, hiilivuoto, jossa on paljon <laughs> jossa on paljon mahdollisuuksia. Ja sitten täytyisi huomioida äh, myös EUn ulkopuolella tuotettavat äh, tuotteet, äh, jossa päästetään suuria CO2-päästöjä samanaikaisesti, kun nämä tuotteet voitaisiin tuottaa Euroopassa. Joten ei tämä ole ympäristölle mikään etu, jos voidaan todistaa, että tapahtuu hiilivuotoa. Mutta hyvin usein ne, jotka puhuvat toimenpiteiden puolesta, toimenpiteitä, joiden avulla puututaan hiilivuotoon, ovat itse asiassa huolissa jostain ihan muusta, esimerkiksi siitä, että energian hinta nousee tai resurssien hinnat nousevat tai Ajatelkaa esimerkiksi alumiinin tuottajia, ovat tehneet hyvin selväksi sen, että he eivät näe mitään tulevaisuutta alumiinituotannolle missään Euroopan osassa, varsinkaan kun kaasua pulppua Lähi-idässä Sinne rakennetaan alumiinitehtaat tulevaisuudessa. Ei ole mitään mahdollisuutta kilpailla samalla tasolla, kun siellä on tuollaiset luonnolliset edut. Joten hiilivuoto, siellä missä on mahdollista siihen puuttua, hoitakaamme se ja huolehtikaamme siitä, että hiilivuoto on todellinen ja todistettu. Ja sitten lopuksi yhteenvetona sanoisin, aloitin puheenvuoroni sanomalla, että tässä on kysymys pitkälti siitä, että annetaan selkeä suunta Euroopan investoijille äh, hoitaa nämä investoinnit meidän taloudessamme. Katsokaa Kiinaa ja kehityskulkuja muualla maailmassa, niin te näette, että maat äh, liikkuvat sellaisella vauhdilla, että me jäämme äh, väistämättä jälkijunaan. Me, meidän päätöksentekomme on uskomattoman hidasta. Meidän täytyy mennä vauhdilla eteenpäin tai me jäämme jälkeen. Minä uskon, että äh, tämä tiekartta antaa mahdollisuudet ajaa eteenpäin Euroopan taloutta vihreään suuntaan joka on mielestäni se suunta, johon kaikki kehittyneet taloudet äh, suuntaavat. Toivon, että komissio vahvistaa tämän ja neuvosto. Ja toivon, että maaliskuussa me voimme antaa selkeät suuntaviivat neuvostolle. Ja, vielen dank, äh, Chris. Kiitoksia Chris Davis vielä kerran tästä mietinnöstä, jossa on paljonkin elementtejä hiilidioksidiköyhän talouden saavuttamiseksi vuosisadan puolivälin mennessä on hyvin huomionarvoista, että politiikka uskaltaa tehdä 40 vuoden tiekartan ja päätöksen siitä. Ja tämä oli varmaan tällainen mahdollisuus ikkuna vuosina 2008 ja 2029 oikeastaan vielä ennen tätä talous- ja finanssikriisiä, että Eurooppa-neuvosto muistaakseni yksimielisesti kaikki 27 hallitusta ja valtioiden päämiestä päättivät että EU haluaa vuoteen 2050 mennessä 80-90 prosenttia ilmastokaasuista vähentää. En ole ollenkaan varma, pääsisimmekö tällaiseen päätökseen noin vain nyt näinä aikoina. Mutta tämä on tilanne ja tiedämme toki, että tuollainen päätös on kipeästi tarpeellinen resurssitehokkuus debatissa tai keskustelussa äsken Eh, puhuttiin jo seitsemästä miljardista ihmisestä ja yhdeksästä miljardista ihmisestä. Eh, kaikki haluavat sellaisen elämänlaadun tai elintason, eh, joka on tyydyttävä ja kaikki tämä vaikuttaa energian käyttöön. Tämä on jonkin, jonkinlainen teollinen vallankumous, kyllä tarvitaan. Äh, ja tästähän puhuttiinkin ja haluan sen vielä tässä toistaa. Me emme työskentele tämän mietinnön parissa yksin, vaan Itren kanssa yhteistyössä. Ja Mario Perejo on esittelijä Itressä. Ei ole vielä sinun vuorosi. Äh, minä vain nyt mainitsen tämän, koska luultavasti tulet juuri Itrestä ja kompromissitarkistukset, jotka itse olen nähnyt, ovat aika ilahduttavia, jos ne ovat sellaisina menneet läpi, niin sitten meillä on varmasti aika laaja konsensus monissa kysymyksissä tämän työn pohjaksi. Sitten äh, olen, itse olen varjoesittelijä ja haluan tehdä muutaman huomion tähän liittyen. 8-95 prosenttia ilmastokaasuista täytyy vähentää. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sähkön ja energian tuotanto täytyy 100 prosenttisesti toteuttaa hiilidioksidi vapaasti ilman CO2. Chris Davis kuvaili erilaisia mahdollisuuksia tämän toteuttamiseksi ja se muoto, joka saa vahvemman tuen taakseen, on uudistuvien energien rakentaminen ja laajentaminen. Ja tässä on skenaarioita, joiden mukaan Eurooppa hyvinkin pystyisi vuoteen 2050 mennessä täysin hoitamaan energiahuoltonsa ja sähkön tuotantonsa uudistuvilla energiamuotoilla. Muut vaihtoehdot, ydinvoiman rakentaminen, on ensinnäkin hyvin kiistanalainen ja toiseksi sillä on sellaisia investointeihin ja turvallisuuteen liittyviä implikaatioita, jotka ovat huomionarvoisia. Ja sitten kolmas variantti on tämä CCS-hiilen ähm, varastointi on aika epäilyksen alainen juttu. Minä pääsiäislomalla matkustin Norjaan, koska Norjalla on suurin CCS-testiyksikkö Alstom LVE. Siellä on erilaisia testikenttiä monilla firmoilla ja minusta se oli kyllä hyvin, säikähdin oikein, miten suuria tehtaita jo nämä pelkät testiyksiköt ovat. Ja voisin kuvitella, että eh, kyllä ne ovat aika massiivisia teollisuuslaitoksia, jos niihin mennään. Eli kyllä eh, kustannuksetkin ovat sitten sen mukaiset. Eli minun mielestäni meidän pitäisi hyvin vahvasti tukea eh, uudistuvien uudistuvien energioihin keskittyvää tavoitteen asettelua vuoteen 2030, 2040 ja 2050 mennessä. Sitten tulemme vielä Peter Liiseen, eh, energiatehokkuus Siinähän täytyy suuri potentiaali täytyy löytyä energiatehokkuudesta, joka yhdistyy sitten resurssitehokkuuteen. Sitten päästökauppajärjestelmä, se ei toimi siten kuin toivoisimme. Eh, hinta on aivan pohjamudissa. Me olimme kanssa Brysselissä täällä illallisella parlamentin ravintolasta ja Jostel Bekekin sanoi, että tämä nyt on tällainen markkinainstrumentti, ja jos meille tulee lama, niin sitten se lama, niin sitten sen hinta on alhaisempi. Jos talous menisi ylöspäin, niin talo, hinta olisi korkeampi. Eli meidän pitäisi hiukan katsoa, missä asioissa politiikka voisi puuttua peliin. Ehkä meidän ei pitäisi puuttua markkinamekanismiin, vaan pikemminkin ö, on, an, olemme antaneet liikaa näitä sertifikaatteja ilmaiseksi ja sen takia meidän pitäisi ehkä markkinoilta saada pois osa niistä, mutta minimihintoja ja maksimihintoja ei varmastikaan voida asettaa. Se varmaan menisi tätä instrumenttia vastaan, koska silloinhan markkinatkaan eivät tiedä, milloin politiikka, seuraavan kerran puuttuu peliin. Eli markkinainstrumenttien täytyy myös olla sellaisia, että ne toimivat markkinoilla ja niiden ehdoilla. Minä näen, että pikemminkin näitä ilmaisia sertifikaatteja jaettiin liikaa Eli siellä on nyt ilma, joka pitäisi sieltä saada pois. Jos nostamme hintoja, syntyy ongelma, jonka haluan ottaa esille tässä mietinnössä, nimittäin energiaköyhyys. Siitä on ollut jo mietintöjäkin. Meidän täytyy myös ottaa mukaan ne kansankerrokset, joilla ei ole niin paljon rahaa. Ja politiikan täytyy kannustaa sellaisilla tavoilla, että myös köyhemmät kansanosat voivat, että niillä on varaa energia- ja ilmaston suojelupolitiikkaan. Chris Davis puhui myös siitä, että hiilivuodosta. Saksassa on esimerkiksi paljon teräs teräksen tuotantolaitoksia. Nämä ovat tällaisia monotuotteita, joilla on maailmanmarkkinahinta ja joko ollaan sen alla, sitten voi myydä ja jos on sen yläpuolella, niin sitten pitää katsoa, miten pääsee ylipäätänsä tuotteestaan eroon. Ja kyllä minä uskon, että Euroopalla on vahva intressi pitää nämä eh, tuotannon alat Euroopassa E- eikä viedä niitä Lähi-Itään, Saudi-Arabian tai Kiinaan. Siinä ei ainakaan ympäristö kyllä voita, mutta meidän täytyy toisaalta myös tarkkaan tutkia, onko näiden teollisuuden alojen valitus oikeutettua. E- eli komissiolle täytyy saada tärkeä, tarkemmat analyysit siitä, mitä näillä sektoreilla täsmällisemmin ottaen tapahtuu ja missä asioissa politiikka voi tulla apuun. Energia- ja ilmastopaketissahan on mukana se, että me otamme huomioon hiilivuodon. Eli tämä täytyy vielä tutkia. Haluan muistuttaa sitä, että teollisuus on tärkeä sektori, mutta ETS kattaa vain 40 prosenttia päästöistä. Kaikki muutkin sektorit on ilman muuta otettava huomioon, liikenne, maatalous, rakennus, rakennussektori, ne, niiden on tuotava loppu 60 prosenttia, muuten me emme pääse 80-95 prosentin vähennykseen. Sitten viimeinen seikka, jonka haluan tuoda esiin, ö, muut päästöt kuin hiilidioksidi, Montrealin pöytäkirja jää vähän tyngäksi, eh, kun siinä on tästä aiheesta vain yksi lause. Me keskustelimme Montrealin pöytäkirjasta tästä, kun esimerkiksi eh, Und ähm, an der Stelle sollten wir auch jos FCKVlla on 400-4000 kertainen ympäristövaikutus, niin silloin työtäkin täytyy tehdä enemmän. Mutta kiitoksia tosiaan Chris, mukava työskennellä kanssasi ja tässä on hyvin paljon hyviä elementtejä. Sitten Kala. Richard Zeba. Okay. Ei kun Richard Zeba anteeksi. Arvoisa puheenjohtaja, tänään aika vapaamuotoisesti tu- tulkitset näitä asioita ja kyllä minä tuen sinua tässä. No niin, mutta vitsailu sikseen. Anfangen, den, miten... Haluaisin aloittaa siitä, mihin sinä lopetit, eli nämä kaasut. Mikäli me emme tee enempää, komissiohan ilmoitti jo, että se tulee ensi vuonna tekemään uuden ehdotuksen näistä. Mikäli me emme tekisi enempää, niin 2050 meillä olisi 40 prosenttia ilmastoon tärkeitä kaasuja F-kaasualalla. Tästä me näemme, kuinka tärkeää tämä on. Ja mitenkä pienet kustannukset olisivat, jos me olisimme tässä tiukempia, koska ilmaston lämpenemisessähän on lähinnä kysymys äh, hiilidioksidista. Eli tämä olisi yksi näistä mahdollisista keinoista fluorikaasujen yhteydessä. Luin amerikkalaisesta tieteilijästä. Hän on hyvin äh, voimakas ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, taistelija. Ja hän, häneltä kysyttiin, että mitä mieltä hän on päästökaupasta, ETSstä, ja hän sanoi, että se tulee epäonnistumaan, se tulee kaatumaan. Jos me katsomme CO2 hintaa, niin tämä on hyvin lähellä eh, sitä, että markkinat romahtavat. Hänen argumenttinsa oli, että olisi ollut paljon tehokkaampaa, jos meillä olisi ollut CO2-vero. Ja jos hinnat kehittyvät äh, edelleen tällä tavalla, meidän täytyy katsoa, mitä me teemme, koska tällä hinnalla tällä ei ole niitä vaikutuksia, mitä me halusimme. Siis minä siteeraan tässä nyt äh, tiedemiestä, joka puhuu hyvin vahvasti sen puolesta, että meillä olisi globaalisti paljon suuremmat äh, kunnianhimot. Muistuttaisin myös, että maailmanlaajuisesti vuonna 2010 CO2-päästöt nousivat 5,2 prosenttia. 5,2 prosenttia. Tämä on sellainen luku, että jos me jatkamme tällä tavalla, niin meillä on pian valtava ongelma. Nämä ovat asioita, joita meidän täytyy, jotka meidän täytyy muistaa, kun me puhumme näistä 2020-2050. Ja meidän täytyy todellakin toimia vahvasti. En ole kuitenkaan kanssa ihan täysin samaa mieltä, herra puheenjohtaja, arvioistasi siitä, mitä tulee valtion päämiesten haluun sopia tällaisista tavoitteista. Kyllä minä uskon, että on halu sopia tavoitteista, mutta ne eivät saa olla sitovia. Ainoa, mikä meillä on sitovaa, on päästökauppajärjestelmä ja 2020 tavoitteet, mutta kaikki muut ympäristötavoitteet, jotka tulevat äh, myöhemmin, ne tulevat silloin myöhemmin, kun nämä kyseiset poliitikot, jotka päättävät asiasta, eivät enää ole vallassa. Joten meidän täytyy miettiä, millä tavalla me pääsemme siihen, mitä me haluamme, eli tällainen matalahiilinen ener- talous. ETS, taakan jakaminen, ovatko ne oikeita pyrkimyksiä ja sitä, että me pitkällä aikavälillä esimerkiksi verojen avulla pyrkisimme pääsemään tavoitteeseemme. Meidän täytyy muistaa, että emme ole yksin tässä maailmassa ja kaikki tuotannon kallistaminen Euroopassa johtaa vuotoon. Joten meidän täytyy nyt katsoa, miten me voimme tätä rajoittaa, koska muuten me menetämme sekä työpaikat että vahingoitamme ympäristöä. Eli tämä on tämä kaikkein pahin skenaario. Joten täytyy nyt komissioltakin kysyä, mit, miltä se konkreettisesti näyttäisi, jos ETS muotoillaan uusiksi tai otetaan facing in käyttöön, millä tavalla tämä kaikki toimisi, millä tavalla se vaikuttaisi hiilidioksidin hintaan ja olisiko mitään järkeä ylipäätään jatkaa tällaista järjestelmää tietäen, että suurimmat toimijat eivät ole valmiita tätä ottamaan käyttöön. Joten meidän täytyy myös muistaa, mikä on maailman tilanne ja katsoa, millä tavalla pääsemme eteenpäin. Juuri ennen Durbania tällä on tärkeä merkitys. Meidän puoleltamme on selvää, että että me haluamme pitää kiinni päästökauppajärjestelmästä, me vastustamme uusia sitovia tavoitteita, vaikkakin täytyy olla tietty suunnitteluvarmuus, täytyy katsoa millä tavalla tämä toimii ja sitten tämän toiminnan sujuvuuden mukaan katsomme, millä tavalla me sitten toimimme saavuttaaksemme halutut vaikutukset. Suunnitteluvarmuus on meille keskeinen elementti. Ja mitä tekniikkoja tässä sitten käytettäisiin? CS esimerkiksi, täytyy nyt katsoa, markkinat tulevat osoittamaan, millä tavalla nämä toimivat. Meidän täytyy olla varovaisia, eikä heti lähteä huutamaan hätää. Meidän täytyy katsoa, näitä vaikutuksia ja se ei ole välttämättä aina niin helppoa nähdä niitä. Joten kansantalous ja politiikka, eh, meidän täytyy katsoa, millä tavalla me saavutamme nämä tavoitteet ja me tuemme toki järkevän järjestelmän rakentamista, mutta etukäteen jo lähteä kiristämään ei ole hyvä. Martin Kanavan. Kiitoksia. Sitten Martin Kanavan. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että vein nyt jonkun puheenvuoron tässä. Aivan ensiksi haluaisin kiittää todellakin Chrisia tästä työstä, panoksesta, jota hän on tehnyt tämän asian parissa. Hän on ollut todella energinen tämän suhteen. Monet tapahtumat ja kuulemiset, joita hän on järjestänyt, on mainittava. Ja myöskin esittely on ollut hyvin tasapainoinen tässä keskustelussa. Esittelijä on todellakin osoittanut tahtoa ja halua ryhtyä keskusteluun näistä asioista varjoesittelijän kanssa. Kiitos siitä oikein paljon. Ensinnäkin meidän ryhmällämme ei ole ongelmia. Minä olen, olemme tervetulleet tai toivotamme tervetulleeksi ajatuksen siitä, että on pitkän ajan etenemissuunnitelma hiilivuodon ja hiilidiok- vähähiilisen talouden suhteen niin, että hyödynnetään taloutta ja saadaan myöskin investoijien luottamus tähän päätöslauselmaesityksen mukaan on tärkeää, että jäsenvaltiot varmistautuvat vähähiiliseen talouteen ja toimenpiteisiin pidemmällä aikavälillä. Tämä on erittäin tärkeää sidosryhmien ja investoijien suhteen. Se, miten tämä voi myös tuottaa lisäkustannuksia. Sitten hiilidioksidin vähennystavoitteet, nämä välitavoitteet ja 80 prosenttia 2050 vuoteen mennessä esimerkiksi. Me tuemme tällaisia tavoitteita, mutta vain jos on maailmanlaajuinen sopimus ja vain niissä olosuhteissa, kun se on mahdollista. Täytyy ottaa huomioon maailmanlaajuiset päästöt ja me emme voi yksinämme torjua ilmastonmuutoksen syitä, muuten me vahingoittaisimme pahasti omaa kilpailukykyämme, jos niin tekisimme. Ja kuten Ridgard mainitsi, olen samaa mieltä hänen kanssaan. Meidän täytyy olla erityisen tarkkoja tavoitteiden tai lainsäädännön suhteen, jotka liittyvät hiilivuoto tai te, kiihdyttävät hiilivuotoa ja siirtävät tuotantoa muihin maihin. Esimerkiksi alumiiniala on hyvin lähellä sydäntäni tällä hetkellä, koska viime viikolla omalla alueellani yksi suuri alumiinituottaja ilmoitti, että aikoo tehtaansa sulkea siellä. Ja yksi syy kilpailukyvyn puutteelle oli juuri ne kustannukset, joita, jotka johtuvat EUn ja, ja UK on ympäristölainsäädännön velvollisuuksista. Alumiinia on voitava tuottaa jatkossakin EUn alueella. Tämä on hyvin klassinen esimerkki hiilivuodosta ja Griskin jo mainitsi siitä, kuinka energian hinnat ovat korkeita. Me emme todella saa pahentaa tätä ongelmaa vielä entisestään, jos lisäämme kustannuksia näille yrityksille, niin näin teemme. Ja meidän pitäisi parlamentissa, tai me olemme jo pitkään työstäneet tätä asiaa ja meillä on aina ollut ongelmia lainsäädännön täytäntöönpanon suhteen. Eli me tuemme tätä, mutta meidän täytyy tukea tässä kaikkien tahojen omaa kilpailukykyä. Chris hiilivuotoon on erityisesti kiinnostunut. Se on kiinnittänyt huomiota, se on erityisen tärkeä asia tässä. No, monet ihmiset liioittelevat Krisin mielestä tätä, mutta kyllä hiilivuotoa todellakin tapahtuu, kun teollisuutta tai muuta siirretään EUn ulkopuolelle, sehän ei hyödytä yhtään ketään. Täällä puhutaan myöskin hiilen talteenotosta ja varastoinnista. Tämä on, tässä pitäisi olla vara, hieman varovainen, kun ajattelemme tulevi, tulevaa politiikkojen yhdistelmää. Me tässä voi olla potentiaalia, mahdollisuuksia, asiaa täytyy tutkia tarkemmin, mutta meidän pitäisi kuitenkin olla hyvin huolellisia, et jos siinä, että keskittäisimme politiikkamme johonkin sellaiseen, jota ei ole vielä riittävästi tutkittu. Minä ö, olen tyytyväinen Chrisin kommentteihin ja sinne ydinvoimasta. Tässä on ehkä hieman ö, kantakin muuttunut se auttaa meitä pääsemään vähähiiliseen talouteen. Tässä on mielestäni Chrisillä aivan oikea lähestymistapa ydinvoimaan. Fukushiman jälkeen meidän täytyy tietysti hyvin tarkasti käsitellä jatkuvia turvallisuuskysymyksiä, mutta jatkossa ydinvoima on ensisijainen voimavara vähähiilisessä taloudessa. Sitten ehdotukset EUn päästökauppajärjestelmästä. Sitä on mielestäni uudistettava, jotta se voisi tavoittaa saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Ja se, miten me nyt kalibroimme tässä päästökauppajärjestelmästä, sen täytyy olla suhteellinen ja helposti saavutettava. Se ei saa estää talouden elpymistä. Muuten meillä ei ole tulevaisuutta taikasilalle tulevaisuutta. Kiittäisin Chrisia siitä, että hän tätä käsittelee jatkossakin ja minäkin osallistun. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Pass Aikut. Kiitoksia puheenjohtaja. Aina mukava kuulla, että koalitio kumppanit ovat niin samaa mieltä Britanniassa. No, joka tapauksessa konservatiivit tuntuvat olevan aikana tyytyväisiä, kun liberaalidemokraatit kulkevat heidän suuntaansa, mutta toiseen suuntaan tällaista ei sitten tapahdu. Mutta ehkä tämä nyt on meidän sisäistä koalitiokeskusteluamme. Tämä e, hiiliköyhä talous. Siitä on hyvin mielenkiintoista se, että kansainvälinen energiavirasto hyvin selkeästi sanoi, kuinka suuria ongelmia meillä on tämänhetkisessä taloudessamme ja se, miten me yritämme näitä ongelmia kohdata ja ratkaista. Monet ihmiset ovat usein hyvin onnettomia, kun vihreät alkavat puhua IBCCstä, mutta tämä ei kovin vihreä instituutio sanoo sekin, että meidän täytyy muuttaa tuotantomenetelmiä, koska muuten kahte, vuoteen 2050 hiilibudjetin nielee meidän tämänhetkinen teollinen e, ja energiainfrastruktuurimme. Eli tämä on ainoastaan sitaatti energia, kansainvälisen energiaviraston lausunnosta tai asiakirjasta. Suosittelen Englannin konservatiiveille tämän raportin luke, lukemista, jotta saataisiin vähän muutakin kuin sitä ydinvoiman hokemista mukaan. Jos tietäisimme, jos tiedämme kuinka tärkeätä, tärkeitä nämä toivet ovat, niin on se vähän hämmästyttävää, että täällä joutuu kuuntelemaan EUn päästökauppajärjestelmää koskevaa keskustelua. Monet sanovat, että meidän ei pitäisi muuttaa sitä järjestelmää ennen kuin se on kunnolla alkanut, mutta olen aika varma, että kun tämä alkaa niin aina löytyy uusi syy, miksi järjestelmää ei voi muuttaa, koska nyt kun se on lähtenyt käyntiin, niin ei voi sitä nyt enää voi muuttaa ja niin edespäin. Eli ennen kuin käytätte tätä lausetta, aha, teillä on jo jokin muu lause ta, hi, tota, paidan hihassa, tuskin maltan odottaa, mutta ennen kuin käytätte tuota lausetta, niin voisi olla hyvä katsoa, millaisia sääntöjä meillä tällä hetkellä on käytössä vuoteen 2013 eh, mennessä. Ja kaikki tietävät, että ensimmäinen tammikuuta 2013 alkaa kolmas vaihe. Ensimmäisessä vaiheessa me opimme hyvin paljon ja nyt on toinen vaihe menossa, mutta meidän pitäisi ehkä oppia jotain noista vaiheista ennen kuin aloitamme kolmannen vaiheen. Joten me tarvitsemme keskustelua myös 2020-strategiastakin, koska muuten meillä on selkeästi tiekartta, jossa 80 prosenttia on tavoite vuoteen 2050 mennessä ja 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, mutta vain 20 prosenttia 2020 mennessä, niin eihän tässä ole mitään järkeä. Eli jos tavoite on 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, niin minkä takia me pitäisimme kiinni 20 prosentin tavoitteesta vuoteen 2020 mennessä? Ja te tiedätte, että tätä voi ihan helposti muuttaa energiatehokkuuden kautta. Ja esittelijä tosiaan korostaakin energiatehokkuuden merkitystä, mutta minä työstän parhailla tarkistuksia tämän asian voimistamiseksi, koska jo pelkkä ekodesign kohta se on hieman liian ehkä mm, moniselitteisesti ilmaistu. Meidän täytyy ehkä olla hieman selkeämpiä, mutta EUn päästökauppajärjestelmäkin täytyy muuttua ennen kuin 2013 vaihe alkaa ja me tiedämme jopa miten sitä pitäisi muuttaa. Tämä on nimittäin toinen tärkeä asia. On aina hämmästyttävää kuulla ihmisten keskustelevan teollisuuspolitiikoista, jossa katsotaan vain hiilivuotoa. Mutta jos katsotaan vaikkapa teräsalan yrityksiä, omassa maassani on Tata Steel teräsfirma, jotka tuot, joka tuottaa terästä ja suunnittelee aivan toisenlaista tuotantomenetelmää. Ja kun minä kysyn miksi, niin he sanovat, että he etsivät uusia teknologioita ilmastopolitiikkojen takia, voidakseen vähentää päästöjä juuri tämän Eh, eh, ilmastonmuutospolitiikan takia. Eli sen sijaan, että me katsomme vain eh, sitä, mitä me menetämme, jos nämä asiat otetaan huomioon, niin nämä uudet teknologiat täytyy ottaa myös voittona, jonain mistä me voimme hyötyä, kun me lähdemme sille tielle. Ja tämäkin on äärimmäisen tärkeää, mutta sitä ei koskaan oikein konservatiivien suusta valitettavasti pääse kuulemaan. Mitä sitten tulee CCS on aina hankalaa, kun esittelijä ei CCS, it is promoting a lot of carbon. Niin kuin esittelijä on varsinainen CCSn puolesta puhuja, hiilen talteenoton ja varastoinnin puolesta puhuja, ja sitten ö, sanotaan, että tilanne on valmis 2020-2025 mennessä. Minä sen sijaan tässä pohdin, miten näitä CCS-toimia voitaisiin rajoittaa esimerkiksi terästeollisuudessa, koska siellä sitten tarvitaan hiiltä. Puheenjohtaja pyytää, että resurssitehokkuus pätisi myös tähän puheaikaan. Kyllä ilman muuta puheenjohtaja. Eli ihan lyhyesti ETSn tuo tuloihin. Sekin on tärkeää, siis EUn päästökauppajärjestelmä, kun katsotaan mitä se tuottaa, niin on hyvin tärkeää, että me sijoitamme nuo rahat hiili, kestäviin teknologioihin ja matalan hiilen teknologioihin. Se on erittäin tärkeää. Niille täytyy kannustaa näitä teknologioita ja täytyy myös hyvin selkeästi näyttää teollisuudelle, että me autamme heitä siirtymään tähän matala hiiliseen talouteen, jota me kaikki haluamme. Kiitoksia puheenjohtaja tästä lisäajasta. We are really running late and... Niin, me olemme tässä nyt kyllä jo aika lailla myöhässä ja listalla on vielä paljon puhujia. Seuraavaksi herra Rossi. Grazie Presidente. Beh, allora qui si che rischia... Kiitos puheenjohtaja. Tästä tulee kyllä ihan ääriliberalistinen mietintö varmaankin. Jos nyt ajattelemme 2050 vuotta, niin monikaan meistä ei silloin enää ole olemassa, ei ainakaan poliitikkoina, mutta ihan noin niin kuin olemassakaan meistä moni ei ole. Saapa nähdä, kuka sitten tulevaisuudessa on katsomassa, miten vaikeista asioista tässä on kyse. Nyt puhumme hiilidioksidipäästöistä ja toivottavista uusista eh, siihen liittyvistä toimenpiteistä. Mutta me nyt ajattelemme tätä näkökulmaa tässä. Myös valiokunta eh, valiokunnan enemmistö melko yksipuolisesti näistä puhuu. Sitten taas Euroopan komissio on jo kertonut kantansa nimittäin, että Eurooppa ei voi toimia yksin. Täytyy myös pyrkiä päättämään sitä, mitä me haluamme mahdollisesti vielä esittää, minkälaisen toimenpiteen tai välineen haluamme luoda. Tämän pitäisi olla melko lopullista toimintaa myöskin yksipuolisesti Euroopan taholta. On paljon esimerkkejä näistä toimista, esimerkiksi hiilidioksidin talteenotto, Kyse on sellaisten luonnonvarojen käytöstä, jotka ovat kulumassa loppuun, mutta olisi hiilidioksidipäästöjä varastoitava. Mutta tätä asiaa täytyy vielä tutkia, koska muuten seuraukset saattavat olla vieläkin, vieläkin vakavampia, sekä piilovaikutukset että muut on myös, olemme myös hyvin huolelli, huolissamme äh, polkumyynnistä, johon äh, Euroopan unionin teollisuus saattaa joutua. Nimittäin, että kustannuksia todella poljetaan äh, kolmansissa maissa ja silloin tuotanto siirtyy myös sinne. Meidän pitäisikin kaikkiin asiakirjoihin tässä parlamentissa ottaa mukaan nämä asiat, nimittäin ilmastodumping on riskinä, jos emme näin tee. Suuret teollisuusyritykset ovat siinä riskin alla. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että on ymmärrettävä, mitä hiili, riskejä hiilivuotoon tai teollisuuden siirtymiseen liittyy. On sanottu, että että komission pitäisi meille antaa tietoa riskeistä, jotka liittyvät siihen, että yritykset lähtevät EU-sta pois ja olen myöskin esittelijän kanssa siitä, olen samaa mieltä myöskin verotuksesta, tuontitulleista kolmansien maiden osalta. Hän sanoi sen puheenvuorossaan, mutta siitä ei ole mitään kirjallista. Jos tämä tulisi myöskin mietintöluonnokseen kirjallisesti, niin se olisi oikein hyvä asia. Jos näin ei tehdä, niin hiilidioksidin päästökaupan alalla lähdetään hirvittävään spekulointiin ja sillä sitten on myöskin rahalliset taloudelliset vaikutukset esittelijä Davis voisi esitellä sellaisen luonnoksen, jossa selitettäisiin, miten voidaan tukea tuotannon siirtymisen estämistä. Jos tämä tulee nyt mukaan tähän kunnolla ja hän selventää näitä verokysymyksiä, niin olemme samaa mieltä ja voimme tukea päätöslauselmaa esitystä. Kiitos. Thank you. And now I have other speak- Kiitos ja sitten muita puhujia. Pitäkää kiinni kahdesta minuutista, koska meillä on vielä muu, toinenkin asia. Peter Liise, kiitos. Kiitokset Chris Davis tästä mietintöluonnoksesta. Minusta kaikkein tärkeintä on, että me annamme pitkän aikavälin perspektiivit teollisuudelle ja huolehdimme siitä, että vuoden 2020 jälkeen tämä jatkuu ja 2030 tavoitteet ovat tärkeimmät ja tämäkin tulee aika nopeasti ja me tarvitsemme mahdollisimman tarkan, tarkan kuvauksen mahdollisimman nopeasti meidän tavoitteistamme. Mitä tulee hiilen hintaan ja hiilidioksidin hintaan, uskon, että meidän täytyy olla tässä hyvin tarkkaavaisia koska ei tämä ole ongelma ainoastaan investoinneille, jos se on pysyvästi matala tämä hinta vaan meillä on, meillä on su, suunniteltu myös se, miten päästökauppatulot käytetään tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja esimerkiksi tätä tarvitaan uudistuvien e, energioiden kehittämiseen, ja jos ei ole tuloja, niin tämä koko strategia kaatuu. Ja haluaisinkin tietää komissiolta tarkemmin, onko komissiolla mitään, eh, tai voiko komissio sanoa mitään eh, CO2-hinnasta 2030 jälkeen ja 13 jälkeen ja mikä on tilanne näiden sertifikaattien yhteydessä ja millä tavalla me voimme arvioida tulevia vuosia. Hiilivuoto on tärkeä asia ja kyllä meidän täytyisi pyrkiä pitämään alumiiniteollisuus Euroopassa. Ja puhunkin sen puolesta, että meillä olisi tavoite uudistuville energioille vuoteen 2013. Se on hyvin tärkeää niin, että olisi suunnitteluvarmuutta. Ja kiitän Chris Davisia siitä, että hän on niin hyvällä tavalla huomioinut ITREn toimivaltuuksia yhdessä puheenjohtajan ja sihteeristön kanssa, koska me haluamme, että teho, energiatehokkuuden yhteydessä tekisimme vahvistettua yhteistyötä ja teollisuusvaliokunta on vahvistanut tämän minulle. Ja sihteeristön tasolla tästä täytyy vielä sopia. Kiitos. Thank you. Next speaker. Kiitokset ja sitten Bello. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä esitän vain lyhyen kommentin kollegoille Nimittäin teollisuusvaliokunnassa lausunnosta äänestetään keskiviikkona. Olemme päässeet sopimukseen. Siihen, lausun, me olemme laatineet 11 kompromissitarkistusta yli sadasta alkuperäisestä tarkistuksesta ja parlamentin työjärjestyksen 50 artiklan mukaan olemme päässeet valiokunnassa sellaiseen tulokseen, että saamme lausunnon taakse enemmistön. Ja tiivistetyssä yhteistyössä näin olemme toimineet tämänkin valiokunnan kanssa. Vuoden 2013 mennessä kaikkien jäsenvaltioiden olisi esittelijän mukaan laadittava jonkinlaiset etenemissuunnitelmat. Ja vaikkakin on hieman aikaista tehdä mitään kattavaa arviointia päästökauppajärjestelmän tuloksista tai vähähiilisen talouden teknologi- vähähiilisistä teknologioista, niin on kuitenkin varmistettava, että hiilidioksidipäästöt vähenevät ja teollisuuden täytyy myös olla taloudellisesti edelleen toimintakykyinen ja silti päästä vähähiiliseen talouteen. Euroopan komission tehtävänä on arviointi tehdä ja nimenomaan arvioimalla yksityiskohtaisemmin kutakin alaa päästökauppajärjestelmän kolmannen vaiheen edellä. Ja kaikesta tästä täytyy myös laatia tiekartta. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Gutierrez. Thank you. Muchas gracias. Kiitoksia. Minä yleistän nyt, mutta kaikissa asiakirjoissa näyttää olevan hieman sama asia. En nyt halua tässä kylmää vettä heittää kollegojen ja heidän toiveidensa niskaan, mitä tulee tiettyihin päästörajoitusten toteutumisiin vuosiin 20 ja 30 mennessä. Minä olen yllättynyt siitä, miten tämä kestävyyden henki, joka edellyttää sen, että sopimusten, lainsäädännön määrittelemien sopimusten tuloksia arvioidaan, että tätä ei tapahdu. Me emme tee sitä eikä komissio tee sitä, joten tästä tulee turhautumista, koska me teemme direktiivejä, joita ei sitten panna toimeen. Täällä on aivan erinomaisia ehdotuksia ilmastonmuutoksen vähentämiseksi, koska me emme niitä tue. Teollisuuden päästöt ovat meidän toimivaltuuksiemme ulkopuolella. Minun mielestäni meidän pitäisi jonain päivänä pitää keskustelu, jossa kaikki sektorit olisivat mukana ja jossa myös vaikutuksia arvioitaisiin. Ehkä olisi helpompaa kriisitaloudessa monissa maissa ja esimerkiksi kunnissa tukea tiettyjä politiikkoja, jotka vähentävät päästöjä selvästi, mutta joita ei ole mukana meidän agendallamme, koska tämä on hyvin epäsysteeminen ja epäsymmetrinen. Me aloitimme autoista ja teollisuudesta ja nyt sitten puhumme rakennuksista. Se on tärkeä teema ja meidän pitäisi ottaa kaupunkisuunnittelu ja puutarhojen ja talojen ja eh, pihojen vihreys mukaan, vihreät alueet. Se voisi eh, tuottaa valtavasti säästöjä, mutta me tutkimme jokaista kysymystä erillisenä, eli minä pyytäisin keskustelua. Me voisimme tehdä listan sellaisista eh, firmoista, kuten esimerkiksi Arcelor, joka on lähtenyt pois Euroopasta, missä se ei ole päästökontrollin piirissä ja missä se saa raaka-aineita halvemmalla. Meidän pitäisi edes joskus ajatella globaalisti, eikä näin pirstaloituneesti. Kiitos. Sen Hibner on my list. You asked for the... Satu Hassi on vielä listalla. Te pyysitte puheenvuoroa sen jälkeen, kun lista oli suljettu, joten yksi minuutti vain, oli hyvä. Dziękuję bardzo. Ja bardzo króciutko chciałam Państwu jakby też, też swoje przemyślenia, bo zajmujemy się dzisiaj ta, takim długoletnim planem, który... Kiitos. Tässä sanotaan, että meillä täytyy olla pitkän aikavälin suunnitelma vuoteen 2050 asti. Jotta tämä onnistuu, niin meidän täytyy ennen kaikkea miettiä sitä, millä tavalla Millä tavalla me annamme tukea eri teollisuuden aloille? Kysymys on uudesta teknologiasta, uusista, uuteen teknologiaan investoimisesta. Ja päästökauppajärjestelmä on ollut pettymys, koska se ei ole onnistunut uuden aikaistamaan tätä järjestelmää tavalla, mitä me olisimme halunneet. Meillä täytyy olla ihmisiä, jotka työskentelevät todellakin vain ja ainoastaan tämän asian parissa. Yksi asia, mikä olisi hyvä ottaa mukaan Krisin mietintöön, on se, että voisi puhua myös uusista teknologioista. Ikävä kyllä, emme ole onnistuneet siinä. Meidän täytyy tehdä mahdolliseksi eh, tutkijoille ja eh, viedä näitä ajatuksia eteenpäin teollisuudelle. Meidän täytyy voida maksaa tutkijoille niin, että heidän teknologiansa voidaan toteuttaa. Thank you very much and sorry for being coming. Kiitos oikein paljon ja pahoittelen, että tulin näin myöhään. Oli ongelmia lentojen kanssa. Ensin tärkein asia on sanoa se, että haluan kiittää esittelijää oikein hyvästä luonnoksesta. Voin yhtyä siihen perusajatukseen, että tuetaan komissiota – ja 2050 vuoden etenemissuunnitelmaa. Kuitenkin mielestäni tässä pitäisi olla komissiota kunnionhimoisempi. Mietintöluonnoksissa yksityiskohta, josta erityisesti pidin, oli tämä kilometritunti raja, se sadan kilowattitunnin rajoitus. Ja tähän mennessä parlamentti ei ole kyennyt tukemaan tällaisia rajoituksia. Tällä tavalla emme ole aiemmissa asiakirjoissa päässeet etenemään. Vaikkakin komission tiekartassa nostettaisiin eh, kunnianhimoisuutta, niin se ei todellakaan riitä, jotta voisimme eh, toteuttaa tavo- kahden asteen tavoitteemme ilmastonmuutoksen alalla. Nyt käytinkin jo enemmän aikaa kuin minulle annettu. Kiitos. Kiitos. Päätämme tämän kohdan. 6. joulukuuta kello 12 on tarkistusten määräaika. Ja... Yeah, but sorry. Emmekö me kuule komissiota? Here for... Minä herra Chevin on täällä ollut jo kaksi vuotta odottamassa, joten eh, olen todella pahoillani. Tiedän, että näin ei mennä yleensä, mutta... If we're not going to get to the, the, uh, the last item on the agenda... Ei tätä voida hyväksyä. Jos me haluamme, että, että tämä asia käsitellään, niin se pitää olla nyt... Käsittelemmekö huomenna aamulla seuraavan asian? You can't, you... Kuulin, että se ei ole mahdollista. She has been here to respond to the debate. The fact that he's... No, komission edustaja on ollut täällä vastaamassa keskusteluun. On parempi, että hän kertoo lyhykäisesti jotain, kuin että hän ei saa kertoa mitään. One minute, then it's okay. Jos komissio käyttää minuutin, niin selvä. That's just wrong. No, ei se nyt ole oikein reilua. You speak with Joe then also, yeah? Okay. Thank you for giving me the floor. I'll be... Niin, kiitoksia, että sain puheenvuoron. Puhun ihan lyhyesti. Haluan ensiksi kiittää esittelijää hyvin tasapainoisesta luonnoksesta, joka ottaa nämä kolme tärkeää asiaa, kilpailukyvyn, energiaturvallisuuden ja ilmastonmuutoksen, ja ne kaikki ovat hyvin tärkeitä ja ydinkysymyksiä. Se pyrkii tekemään listaa siitä, mitä komissio tekee seuraavien kolmen kuukauden vuoden aikana. Minä en mene yksityiskohtiin, mutta hyvin monet näistä eri eh, pointeista, esimerkiksi 2020 eh, strategiaa ja niin edespäin, ne ovat kaikki komission työohjelmassa ja me tulemme niitä käsittelemään. Komissiolle on äärimmäisen tärkeää, että mietintö luonnokset tukevat eh, sen työtä. Se ei ole tärkeää vain ilmastopolitiikan eteenpäin viemisen takia, vaan se on myös teollisuudelle tärkeää, koska teollisuus tarvitsee pitkän tähtäimen selkeyttä voidakseen tehdä oikeita investointeja. Ja tässä kontekstissa meidän on toki katsottava hiilivuotoa, ja kun kehitämme politiikkoja näiden virstanpylväiden saavuttamiseksi, jotka ovat siis todella ydinasia, meidän täytyy katsoa, ettei kilpailu haittaa tule tästä energiatehokkuudesta. Sitten vielä CCSstä. Tämä on hyvin tärkeää esittelijälle. Ja haluaisin sanoa, että mitä tulee ajankohtaan, komissio asetti aikataulun, jonka mukaan pyritämme tekemään, että nämä asiat ovat jo, että saamme päätökset tehtyä 2012 vuoden loppuun mennessä. Komissio ainoastaan huolehtii 50 prosentista kuluista ja myös jäsenmaiden ja teollisuuden itse täytyy ponnistella tämän hyväksi. Kiitoksia. Thank you. Even if 50% is quite generous in my opinion. Mielestäni 50 prosenttia oli aika No, siirrytään seuraavaan asiaan. Olen todella pahoillani, että joudutte odottamaan täällä niin kauan, herra Jovan. Olkaa hyvä. Eli terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä. Kiitos puheenjohtaja. Ei tässä ole kyse vain minusta, vaan myös varjoesittelijöistä. Rouva Moran tässä vieressäni. Me olemme toimineet yhdessä. Hän on vastuuvaliokunnan, työllisyysvaliokunnan esittelijä. 2004 annettiin direktiivi, jossa pyrittiin asettamaan enimmäis, tai nuo rajat magneettiresonanssikuvaustekniikalle ja sille altistumiselle. Ja nopeasti kuitenkin kävi ilmi, että altistumisen raja-arvot olivat lääkäreiden ja muiden terveydenhuoltohenkilökunnan mukaan aivan suhteettomia. E, nimittäin jos raja-arvot olivat niin korkeita, niin e, terveystarkastuksia ei enää voitu suorittaa niin kuin olisi pitänyt. Tämä kävi siis ilmi muutaman vuoden kuluessa direktiivin antamisesta, mutta kuitenkin IRM-tekniikka on aivan tärkeä tekniikka, kun pyritään löytämään esimerkiksi neuro- degeneratiivisia sairauksia, aivosairauksia. Tätä tekniikkaa siis tarvitaan. Näin ollen komissio on sitten ehdottanut uutta tekstiä, joka mahdollistaisi sen, että annetaan uudet altistumisen raja-arvot, jotka mahdollistavat terveystarkastukset tai sairauden tutkimisen, mutta sitten olisi näitä poikkeuksia tälle tekniikalle – Tarkoitus olisi siis tukea komission ehdottomia poikkeussääntöjä, jotta sellaiset henkilöt, jotka työskentelevät äh, sellaisilla terveydenhuoltoaloilla, joilla IRM-tekniikkaa käytetään, että voidaan heidän terveytensä turvata. Jos näitä poikkeuksia ei hyväksytä, niin on aivan varmaa, että yksi ala terveydenhuollossa lopettaa toimintaansa kokonaan, mutta kyse on kuitenkin hyvin tärkeästä tekniikasta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Sitten aloitamme varjoesittelijöistä. And thanks for... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, että tällainen keskustelu on saanut täällä tulla käydyksi. Kiitos. On, onnittelut herra Jovinille. Tämä on erittäin hyvä lausunto nämä tarkistukset tekevät direktiivistä paljon selkeämmän kuin komission ehdotuksessa ja eh, MRI-koneiden poisjättäminen on tärkeää ja siitä on hyvin suuret terveydelliset vaikutukset, koska nämä koneet vaikuttavat ihmisten terveyteen hyvin haitalliseksi. Totta kai mm, näitä mm, on tarpeellista jättää nämä koneet tämän lainsäädännön ulkopuolelle, koska ne ovat tärkeitä, ne ovat turvallisia käyttää kuin monet muut koneet. Ja niiden uusia käyttömahdollisuuksia myös tutkitaan. Aina ei voida taata sitä, että työntekijä pysyy kaukana tuosta koneesta. Esimerkiksi lapset tai vanhemmat henkilöt tarvitsevat lisävastustuskykyä. Ja kun näitä käytetään esimerkiksi kirurgisten toimenpiteiden aikana, niin terveydenhuoltohenkilökunta täytyy suojata elektromagneettiselta säteilyltä, mutta eh, on kuitenkin tärkeää, että tämä periaatteellisella tasolla toteutuu. Siksi minua epäilyttää tämä uusi artikla, jossa on näitä erityisiä poikkeuksia altistumisen raja-arvoihin. Minusta tuntuu, että tämä saattaisi haitata toisten sektorien, tai muut sektorit saattaisivat lähteä hakemaan tällaisia e, poikkeuksia yhtä lailla. Eli ehkä tätä tilannetta voidaan tutkia vielä uudestaan. On tärkeää myös varmistua siitä, että direktiivi kattaa kaikki suojelutoimet. Olen iloinen siitä, että herra Juvin ehdottaa, että, että haitalliset terveys- ja turvallisuusvaikutukset on koottu saman käsitteen alle. Totta kai nämä edellyttävät toisiaan. Joka tapauksessa luonnoksessa on vielä erilliset altistumisraja-arvot terveydelle ja turvallisuudelle. Ja tämä minun mielestäni pitää muuttaa. Ja toivoisin, että tämä selkeämmin vielä yhdistäisi suoran ja epäsuoran haittavaikutuksen. En ymmärrä, miksi komissio on erottanut ne toisistaan. Ja komissio on jättänyt mahdollisen kumulatiivisen tai pitkän tähtäimen vaikutuksen pois direktiivistä, koska tieteellistä näyttöä ei ole tarpeeksi. Mielestäni on tärkeää, että voisimme vakuuttua siitä, että jos tällaista uutta tieteellistä näyttöä saadaan, niin sitten ne voitaisiin ottaa myös mukaan tähän. Meillä on velvollisuus käyttää varovaisuusperiaatetta, jotta voimme suojata tuhansia työntekijöitä, jotka joka päivä altistuvat näille koneille ja joita nämä kumulatiiviset vaikutukset myös koskevat. Haluan kiittää komissiota ja herra Juvania, kuten myös työllisyysvaliokunnan esittelijää. Kiitoksia. Thank you. No niin, se oli kyllä kovin tiukkaa tekstiä. Janakadakis seuraavaksi. Rush as well. Ja kiitos, minäkin teen se mahdollisimman nopeasti. Haluaisin kiittää esittelijä erinomaisesta työstä. Hän on onnistunut saamaan tähän hyvän tasapainon terveyden ja turvallisuuden kesken. Ja myös sitä, että hän on tukenut näiden käyttöä. Tämä on mielestäni erittäin hyvä mietintö ja tämä selkeyttää komission tekstiä ja vahvistaa terveys- ja turvallisuuskysymyksiä. Ja minusta on erittäin hyvä, että hän Äh, että hän tukee tätä kohdassa kolme. Mutta haluaisin, että hän on hieman varovaisempi, ettei hänestä tule liian ähm, kuvaileva. Tässä on hieman paljon äh, tällaista jousta, liikaa joustaa. Magneettiresonanssi, äh, kuvaus ja siihen liittyy tiettyjä riskejä ja sen, sitä pitäisi tukea tieteellisin todistein. Me olemme puhuneet tästä magneettiresonanssikuvauksesta terveyskäytössä, mutta meidän pitäisi katsoa näitä poikkeuksia myös tutkimukselle ja tieteelliselle työlle. En ole tätä katsonut, kuinka se on. Mutta erinomaista työtä, kiitos. Thank you. Uh, next. Kiitos. Ja sitten Jan seuraavaksi. Ja nyt, kun nem felolvasni szeretnék, hanem Kiitos puheenjohtaja. En nyt haluaisi tässä ruveta teitä opettamaan, mutta kun täällä on nyt vain näin vähän kollegoita ja otamme huomioon heidän kommenttinsa myös. No ensinnäkin haluan sanoa, että en ole lääkäri, mutta poliitikkona minulla on joitakin vastuita kannettavanani. Seitsemän vuotta sitten Euroopan parlamentti teki virheen virheen sääntelyn alalla ja voisipa jopa sanoa, että kyse oli suorastaan skandaalista. Itse asiassa seitsemän vuotta eivät riittäneet siihen, että parlamentti korjaa virheensä. Mikä virhe sitten tässä tapahtui alun perin? Nimittäin keskimäärin yksi potilas tai sairas viidestä joita voitiin tutkia MRIn avulla. Tämä tarkoittaa siis sitä, että yksi viidestä potilaasta ei saanut hyödyntää tätä tutkimusmenetelmää. Tätä ei todellakaan voida potilaiden näkökulmasta hyväksyä. Lääkärit sanoivat jo vuosia sitten, että 2004 vuoden direktiivi oli perusteeton ja terveydenhoitoalan henkilöt joilla oli vuosien vuosien kokemus, olivat sanoneet, ettei haitavaikutuksia voitu osoittaa toteen. Ja seitsemän vuoden aikana me taistelemme täällä edelleenkin lainsäädännöllistä hienouksista. Kollegoiden täytyy myös tietää se, että täällä ei ole suuria mielipideeroja enää. Me tiedämme myöskin komission kannan, joka vaikuttaa ihan oikeutetulta, mutta haluan tuoda esiin, että neuvostossa seitsemän edustajaa vähemmistössä jäädyttävät tätä käsittelyä. Italia, Saksa, Itävalta, Puola, Liettua ja Tsekin tasavalta – Näiden maiden edustajat neuvostossa ovat lähteneet väärälle tielle. Puheenjohtaja, vielä yksi lause. Eli virhe tehtiin parlamentissa silloin seitsemän vuotta sitten, ja nyt viipymättä tuo virhe on korjattava. Me emme saa estää sairasta hyötymästä tästä diagnostiikkamenetelmästä. Parnova, nähtävästi olette Alden varjoesittelijä vai? Ole hyvä. Uh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää herra Juvania tästä loistavasta lausunnosta. Lausuntoluonnoksesta ALDE-ryhmä tulee tukemaan hänen lähestymistapaansa ja me arvostamme myös tapaa, jolla Euroopan komissio on pyrkinyt selvittämään MRI-kysymyksen jättämällä ne pois tästä ja sitten myös käsittelemällä altistumisraja-arvoja järkevällä tavalla. Frederick Ries eh, helmikuussa 2009 teki mietinnön tästä ja oli siinä mukana ja siitä näkee, kuinka monimutkaista tämä oikeastaan on komission ja parlamentin kanssa työskennellä menneisyydessä tehtyjen virheiden kanssa. Toivottavasti tällaista ei tulevaisuudessa tapahdu. Tätä poikkeusta ei kuitenkaan pitäisi toimeenpanna taattuna sen pitäisi, se ei tarkoita, että mitään rajoja ei aseteta, vaan työntekijöiden turvallisuus täytyy taata. Kun vieläkin tarvitaan lisää tutkimusta elektromagneettiselle säteilylle altistumisessa, tarvitaan myös valvontamekanismia työläisille jotka ovat mukana tällaisessa työssä. Sitten on julkisen, esimerkiksi elektromagneettinen säteily, jota tulee matkapuhelimista. Ja tässäkin, tälläkin alueella varmasti tarvitaan vielä tutkimusta, eli toivottavasti tätä poikkeusta ei käytetä liian laajasti. Kiitos, jos esittelijä. Merci beaucoup. d'abord... Euh, Kiitos paljon. Ensinnäkin kiitän siitä, että minut on pyydetty tänne työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan esittelijänä. Haluaisin yhtyä siihen, mitä täällä on todettu herra Jyvänin työn laadusta. Ja lisäksi haluaisin tarttua tähän kiireellisyyteen, jota kollega Aderkin korosti. Te olette aivan oikeassa. Virhe on tehty ja me emme ole siitä nyt ylpeitä, eikä meidän pidä olla siitä ylpeitä. Meidän ei pidä olla ylpeitä tästä direktiivistä, jonka takia meillä ei olisi mahdollisuuksia MRI-tutkimuksiin. Meidän pitää kiinnittää tähän huomiota. Mutta ai, kello käy, enkä puhu nyt tämän päiväisestä, tästä päivästä, vaan siis meidän pitää sovel, direkt, direkti- vuoden 2004 direktiivin täytäntöönpanon takaraja on siirretty huhtikuuhun 2012, ja meidän kaikkien täytyy tehdä tästä 2012 vuoden tekstistä sellainen, että saamme äärimmäisen tasapainoisen ja hyvin organisoidun tekstin, että tasapainossa ovat työntekijöiden suojelu, sitähän me omassa valiokunnassani käsittelemme, ja toisaalta, että että MRI-tekniikkaa voidaan käyttää lääketieteessä. Me tarvitsemme kyseistä tekniikkaa. Tänä päivänä, kuten Philip Juin sanoi, kyse on sellaisesta teknologiasta, jota ei voida korvata millään muulla tekniikalla. Ja se, että me estäisimme kan, terve, kansanterveyden alalla käyttämästä tätä äärimmäisen tärkeää tekniikkaa olisi väärin. Me olemme työskennelleet ryhmänä varjaesittelijöiden kanssa, jotta voimme jakaa täysin kaikki tiedot tästä monimutkaisesta ja täsmällisestä aiheesta. Lisäksi aion kuulla kaksinkertaisesti eurooppalaisia ammattijärjestöjä, nimittäin itse toimin eurooppalaisten ammattijärjestöjen Euroopan parlamentin välisen työryhmän puheenjohtajana. Aiomme tehdä rakentavaa työtä ja mielestäni meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen erityisesti, mitä tapahtuu neuvostossa. Emme saa jättää huomioimatta näitä seitsemää maata, jotka vähemmistönä blokkaavat tämän asian. Yksi niistä on Puola ja tällä hetkellä Puola on myös puheenjohtajavaltiona. Meidän täytyy näin ollen onnistua tässä asiassa tulevien kuukausien aikana, jotta tässä asiassa päästään toivottuun tulokseen. Tämä on kaikkien parlamentin jäsenten vastuulla ja minä toivon myös omasta puolestani, että kaikki ryhtyvät nyt toimiin ja että tuo seitsemän jäsenvaltion muodostama vähemmistöblokki saadaan pois. Time Kiitos. Ja vaikkakin silläkin riskillä, että rikon tässä tulkkien työaikalakeja, niin annan puheenvuoron vielä komission edustajalle. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. En mm, ymmärrän oikein hyvin, että henkilöt, jotka täällä ovat ilmaisseet käsitykseen, ovat tällä kertaa hyvinkin yhtä mieltä komission kanssa tai komission valitseman vaihtoehdon kanssa, jotta päästään eroon eh, esimerkiksi lääketieteen alalla olevista ongelmista. Ja on erittäin tärkeää, että saamme tukea tässä asiassa, koska olimme sitä mieltä, että meidän valitsemme vaihtoehto oli kaikille hyödyllinen, mutta että se on myös erittäin hyvin kehystetty. Meillä on myös muita poikkeuksia erityispoikkeuksia esimerkiksi armeijalle ja osin myös teollisuudelle. Ja nekin on laitettu tähän tekstiin. Niistä ei tänään puhuttu. Ne ovat myös hyvin tärkeitä, koska näillä laitoksilla on oma erityisyytensä. En halua puhua pitkään, mutta haluan yksinkertaisesti sanoa, että tarkistus 13 on sellainen, että sitä pitäisi ehkä vielä katsoa, koska se on hiukan ristiriidassa suhteellisuuden, joustavuuden ja porrastuksen kanssa, joka meillä liitteissä ilmaistaan ja jonka tarkoituksena on se, että direktiivin toimeenpano olisi helpompaa ja erityisesti työnantajien tekemä riskien valvonta. Eli tämä, ei, tämä on hiukan ristiriidassa tämän tekstin filosofian kanssa, mutta se on vain pieni tekninen yksityiskohta, ei siinä sen kummempaa. Kiitoksia. Kiitos ja tältä, tämä kohta on nyt päättynyt. 5. joulukuuta kello 12 on tarkistusten määräaika ja äänestys on 24. Ähm, marrasku, äh, tammikuuta. Ja huomenna kello 10 alkaa äänestys, koska koordinaattorit tapaavat 9.10. Kiitos.